Uh, ladies and gentlemen, I think um, uh, it's already... Hyvät naiset ja herrat, nyt kello on jo aika paljon, joten täytyisi aloitella. Minulla on ilo toivottaa sisämarkkinapääosastosta komission edustaja paikalle keskustelemaan tärkeistä aiheista. Ja meillä totta kai on tässä oma etumme ajettavana. Kyseessä on sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmä, sisämarkkinahallinnon tarkastus ja Solvit-verkosto, ongelmanratkaisuverkko. Mukava nähdä vieraamme täällä valiokunnassa, niin kuin aina. Mehän teemme Roa Delin kanssa läheistä yhteistyötä. Olemme tehneet sitä myös Krakovan foorumin tiimoilta viime vuonna. Hän varmasti kertoo myös muista aiheista tämän 20 vuotisjuhlapäivän tiimoilta. Komissio saa pian puheenvuoron käyttääkseen äh, puheenvuoron siis ja esitelläkseen tämän aiheen. Siirryn tuonne riviin istumaan, jotta näen paremmin kalvot. Ja sen jälkeen avaamme keskustelun tästä aiheesta esityksen jälkeen. Olkaa hyvä, te saatte puheenvuoron ja tästä raivaan itseni tieltä pois. Uh, thank you very much. Kiitoksia puheenjohtaja. Olen kiitollinen siitä, että sain tulla tänne valiokuntaan, koska Tämä on vähän niin kuin pieni mainos tälle raportille, jonka teimme hallintokysymyksistä. Haluaisin nyt selittää, mitä tapahtui ja miten tähän tulokseen päästiin. Te itse tässä valiokunnassa olette välillä saaneet hyvin paljon erilaisia raportteja meiltä koskien sisämarkkinoiden eli elementtejä, kuten tulostaulu, joskus saitte Solvit-raportin tai sitten IMI-raportin. Ja olen yhä tietoisempi siitä, että näitä raportteja on liikaa. Ja tietoa on liikaa. Ja on hyvin vaikea keskittyä joihinkin seikkoihin. Eli nyt ensimmäistä kertaa yritämme saada sisämarkkinahallinnon kunnolliseen kontekstiin. Ja tämä raportti ei ole numero yksi, vaan numero nolla, joka kerta kun se laaditaan uudelleen. Mutta tämä on nyt ensimmäinen versio. Ja tiimini ja Marianin kanssa tässä vieressäni, hän oli hyvin tärkeä tässä työssä, me totesimme, että meidän täytyy katsoa asioita paljon kokonaisvaltaisemmin ja meidän täytyy katsoa, koko hallinnon elinkaarta siitä, kun on ensimmäiset ajatukset siihen asti, kunnes laiki, lait on säädetty, miten se on hyväksytty, tietävätkö ihmiset näistä laista, onko täytäntöönpano kunnollista, pitäisikö lakia muuttaa. Eli kävimme koko tämän elinkaaren läpi ja koitimme katsoa, mitä oltiin tekemässä jotta valvotaan lainsäädännön siirtämistä kansalliseen lainsäädäntöön, jotta voidaan informoida kansalaisia ja yrityksiä, jotta voidaan toimia internetissä, jotta voisin ottaa paremmin yhteyttä kansallisiin viranomaisiin, ratkaista sisäongelmien ongelmia ja arvioida, rekisteröidä palautetta. Ja sitten pitäisi mukauttaa tämän mukaisesti uutta politiikkaa. Jos nyt katsotaan tätä elinkaarta, voitte nähdä, että me teemme hyvin paljon työtä ja raportoimme tämän elinkaaren eri vaiheissa. Ja katsomme, miten lait on siirretty kansalliseen lainsäädäntöön. Me tiedotamme kansalaisia ja yrityksiä. Meillä on näitä yhden luukun yhteyspisteitä. Ja jos ja kun ongelmia tulee. Meillä on Solvit-järjestelmä, meillä on pilottijärjestelmä, ja jos tilanne käy riittävän pahaksi, niin sitten meillä on rikkomusmekanismi ja sitten mennään tuomioistuimeen. Eli me yritämme nyt kerätä näitä tietoja, eli kun palaamme tänne ja kun meillä on jotain asetusehdotuksia, niin meillä on sitten jo näyttöä, joka pohja, on pohjana lainsäädännölle. Ja tällä tavalla voimme tehdä hyvän ehdotuksen. Eli jos tämän hallinnon elinkaari, ja joka tapauksessahan kaikista näistä asioista on raportoitu, me päätimme yhdistää ne. Ja me loimme Niin, me loimme tällaisen kuntotaulukon. Ja siinä on yleiskatsaus kaikista jäsenvaltioista näiden kuuden raportin ja kriteerin osalta. Jos nyt katsotte tätä kuntotaulukkoa, vihreä on hyvä. Tuolla ja sitten keltainen on sitten semmoinen keskikertainen suoritus. Ja nuo punaiset osiot viittaavat siihen, että Euroopassa on ongelmia kun ajatellaan sisämarkkinoiden hallintoa, aina kun tuolla kuvassa näkyy punaista, niin siellä on ongelmia. Ja tästähän näkyy, että ongelmia kyllä riittää. On vain yksi jäsenvaltio, joka on kokonaan vihreä, eli Viro. Ja sitten suhteellisen hyvässä kunnossa Latvia, Ruotsi, Tanska ja Liettua mutta täytyy sanoa, että muualla parannuksia täytyy tehdä. Eli tämä koulutodistus on aika keskinkertainen. Jos nyt mennään vähän pidemmälle ja katsotaan jäsenvaltioita ja miten ne ovat siirtäneet EU-lainsäädäntöä osaksi kansallista lainsäädäntöä, no tässä nähdään, että tilanne on hiukan huonompi kuin viime vuonna – mutta paljon direktiivejä on vielä siirrettävänä kansalliseen lainsäädäntöön. Ja jos katsotte, 48 prosenttia jäsenvaltioista on punaisella. Sitten rikkomusmenettelyt. No siellä tilanne on parantunut, mutta kun ajatellaan näiden rikkomusmenettelyiden määrää verrattuna keskiarvoon – 37 prosenttia jäsenvaltioista on punaisella. Ja sitten nämä rikkomusmenettelyt pitenevät koko ajan, eli kestää pidempään ratkoa näitä kysymyksiä, ja sehän on bisneksellä huono asia. Ja sitten tämä sisämarkkinoihin liittyvä nettisivusto – siellä on tapahtunut jonkinlaista edistystä. 37 prosenttia kansallisista tiedoista pitää paikkansa ja vain 19 prosenttia puuttuu. Eli lähes puolet jäsenvaltioista joutuu nyt tuottamaan selkeämpiä ja tarkempia tietoja. No sitten Europe Advice, joka on ilmainen neuvonantojärjestelmä. Siellä tilanne on hyvä. Yli 15 000 yksittäistä tapausta ja kyselyä on käsitelty ja niihin on annettu vastauksia. Eli siellä tilanne on hyvä, mutta paljon pitää vielä tehdä. Aina valitetaan meistä ja hallinnosta kansallisella Euroopan tasolla, eli että tavalliset eurooppalaiset eivät ymmärrä meitä. Ja tämä nyt osoittaa, että parantamisen varaa kyllä on. Sitten nämä kontaktipisteet, kun katsotaan palveludirektiivin täytäntöönpanoa. Analyysi on se, että vain neljännes niistä tai 26 prosenttia ovat kunnossa. 22 prosenttia eivät ole kunnossa tai eivät toimi juuri lainkaan. Ja sitten loppuosassa on parantamisen varaa. Eli hyvin paljon pitää vielä tehdä näiden yhteyspisteiden osalta. Moni niistä toimii vain yhdellä kielellä, mutta kun siirtyy maasta toiseen, niin voisi kuvitella, että olisi enemmän kieliä käytössä. Ja ikävä kyllä, vain 30 prosenttia yrityksistä tietävät näistä. Eli 70 prosenttia yrityksistä ei tunne näitä kontaktipisteitä. Ja sitten IMI, tästähän puhutaan myöhemmin. 48 prosenttia käyttää käyttää erittäin hyvin näitä. Se toimii hyvin ammattitutkintojen ja työntekijöiden lähettämisen suhteen. Ja yli puolet kaikista kysy- kyselyistä saa vastauksen kahden viikon sisällä. Hyvää edistystä on tapahtunut IMI-asetuksen osalta, josta sitten puhutaan myöhemmin. No sitten ongelma-alueena on palveludirektiivi, Eli sitä on sovellettu hyvin vähän ja tätä täytyy nyt tarkastella ja tähän tulee puuttua. Ja tietysti jotkut jäsenvaltiot vastaavat kyselyihimme erittäin hitaasti. No Solvithan on aina ollut menestystarina. Ja kun ajatellaan tätä kuntotarkistusta, lähes 70 prosenttia tapauksista on kunnossa. 27 prosenttia tulee parantaa ja sitten 5 prosentin kohdalla on ongelmia. Lähinnä johtuen henkilöstöongelmista. Ja jos katsotaan nyt henkilöstökysymyksiä, voidaan huomata, kuinka hauras tämä järjestelmä on. Eli silloinkin kun on hyviä uutisia, niin siihen liittyy myöskin jo huolenaiheen siemenet. Komission jäsen sanoi, että nyt pitäisi kehittää toisen sukupolven välineitä, eli Solvitin osalta meillä on nyt strategia, ja siinä on kymmenen vaihetta, joilla voidaan kehittää ja parantaa ja selkeyttää sitä. IMIn osalta meillä on uusia välineitä, ja toivottavasti ne saadaan käyttöön syyskuussa. Sitten me teemme ehdotuksia Solvitista vuoden loppuun mennessä pohjautuen näiden kymmenen toimenpiteen strategiaan. Eli tässä oli pieni mainos. Tämä oli vaikea saada aikaan, koska näiden raporttien laatijat joutuivat supistamaan tekstiä 20 sivusta kahteen, mutta sen loppuvaikutus on kuitenkin ollut mielenkiintoinen. Komissiossa muut tärkeät alueet ovat todenneet, että no, meidänhän pitäisi olla mukana tässä raportissa. Eli ensi vuonna meillä on mukana bisnesnäkökulma, sitten lähetetyt työntekijät, ja aina kun tämä raportti laaditaan, me yritämme ottaa mukaan yhä useampia elementtejä, mutta sillä tavalla, että te voitte helposti ne ymmärtää. Eli tässä oli tämä, ja kiitoksia, että sain pitää tämän pienen esityksen. Uh, well, thank you very much. Kiitoksia. Vastasitte varmasti jo tällä esille nostettuihin huoliin näistä hyvin monista raporteista, kertomuksista ja tiedon tulvasta. Tekin olette kuulleet meitä. Tämä osoittaa sen. Palaan tuonne korokkeelle, mutta aloitan kuitenkin kysymyskierroksen. Gebhard ja Svart ovat täällä. Ja voi myös toivottaa tervetulleeksi Colin Langenin, joka on Lehnerin korvaajana täällä – hän on ollut Reinin alueella hyvin tärkeän kaupungin pormestarina, niin hänellä on kyllä varmasti käytännön kokemusta näistä asioista. Tietysti varmasti saamme myös mahdollisuuden nauttia hienosta viinistä, jota siltä alueelta saadaan jossakin vaiheessa. Kenties Schwab haluaa aloittaa kommentoinnin ja minä palaan tuonne korokkeelle, kun kalvot ovat poistuneet. Äh, Kiitos puheenjohtaja. Rova Daily kertoi hyvin esimerkillisesti, minkälaisia heikkouksia infrastruktuurissa vielä on sisämarkkinoilla. Ja minä kiitän häntä tästä esityksestä. Se nimittäin on asia, johon meidänkin pitäisi enemmän puuttua tässä omassa työssämme. Tämä sisämarkkinoinen hallinto ja tämä Montin ja komission puheenjohtajan yhdessä te laatima paperi, niin se on jo olemassa paperilla ja nyt tässä tutkitaan sitä, minkälaisia indikaattoreita me voisimme käyttää, jotta tämä hallinto tulisi käyttökelpoiseksi. EPP eh, on puhunut eh, on Single Market Forumissa eh, ollut, jossa on ollut mahdollista keskustella näistä asioista ja mikä merkitys tällä yksi yhtenäismarkkinafoorumilla on. No sitten nämä kuntotarkastukset, vihreätä ja punaista ja keltaista, se on hyvä tietenkin, mutta meidän täytyisi varmasti paremmin ymmärtää, minkälaiset rakenteelliset ongelmat ovat kuntotarkastuksessa keltaisten ja punaisten ongelmien takana. Sitten aihe eh, solvit, eh, miten se eh, eri maissa toimii. Siellä on punaista ja vihreätä, ei ollenkaan keltaista, eikä ole tietoa siitä, miten tätä on käytetty maissa. Onhan nyt niin, että Eurooppa-neuvosto on viime aikoina yhä useammin ja useammin ottanut sisämarkkinat keskiön, kun puhutaan kasvusta. Ja siksi tästä nyt pääsenkin seuraavaan kysymykseeni. Tässä solvitin näistä punaisista maista pitäisi kuulla enemmän. Edustaja Gebhardt. Kiitoksia. Kiitoksia komission edustajalle näistä arvokkaista tiedoista. No, pyytäisin, että toimittaisitte nämä tiedot vielä sähköpostitse, koska meillä on tämä mustavalkoinen kopio ja siitä tietenkään ei näe näitä värejä kovin hyvin. Ja olisi hyvä siis, jos saisimme tämän sähköpostitse. Te puhuitte useaan otteeseen tästä palveludirektiivistä, ja se on todellakin yksi kysymys, joka täällä parlamentissa ja tässä valiokunnassa erityisesti meitä kiinnostaa, koska olemme aina todelleet, että me olemme ponnistelleet tässä paljon ja haluaisimme mahdollisimman hyvän palveludirektiivin. Ja tietysti haluamme, että sitä myöskin pannaan oikealla tavalla täytäntöön jäsenvaltioissa. Tässä oli muutama kohta, eli nämä, nämä yhden luukun kontaktipisteet. Ja olisi hyvä, jos me parlamentin jäseninä saisimme paremman kuvan siitä, missä maissa on näitä punaisia ongelmia tai keltaisia ongelmia. No, vihreät eivät kiinnosta niin paljon, koska siellähän ei ole ongelmia, mutta siellä missä on ongelmia, niin meidän täytyy katsoa, missä näitä ongelmia itse asiassa on ja mitkä nämä varsinaiset ongelmat ovat. Onko kyse kieliongelmista, varusteluista vai siitä, että kyse on vain internetsivustosta, onko se liian vähän. Eli saattaa olla hyvin erilaisia syitä siihen, miksi tämä nyt ei ole toiminut kunnolla. Voisin kuvitella hyvin, että omassa osavaltiossani Baden-Württembergissä näitä on liikaa. Eli ihmiset ei, eivät tiedä, mihin heidän pitäisi ottaa yhteyttä. Eli tämäkin saattaa olla ongelma. Sitten toinen asia. Solvit ja sen liitos tähän IMI-järjestelmään. Syyskuussa sanoitte, että nyt tämä väline on valmis. Ja toivoisin, että se pitäisi paikkansa. Kun puhumme, me olemme jo vuosikausia puhuneet tästä IMI-järjestelmästä, ja joka vuosi joku komissiosta tulee tänne kertomaan, että niin IMI-järjestelmä otetaan nyt todellakin vihdoin käyttöön ensi vuonna, niin että se toimii hyvin ja tyydyttävästi kaikilla aloilla, joilla haluaisimme. Eli nyt haluaisin nyt tietää, sen jälkeen kun IMI on nyt käynnistynyt hitaasti ja hankalasti. Ja nyt se sitten halutaan yhdistää solvittiin. Eli oletteko todellakin tässä jo valmiina vai liittyykö tähän edelleen jotain ongelmia? Um, do Mrs. Roitova, Mrs. Colin... Roitova, Langen, haluatteko esittää kysymyksiä? Muutama kommentti minulle, jos sallitte. Ensinnäkin tämä kehitys on hyvin tervetullutta ja tälle pohjalle pitää kyllä rakentaa. Ensimmäinen kommenttini olisi seuraavanlainen. Kun katsomme sisämarkkinakysymyksiä, niin osa ongelmaa on myös se, minkälaisia indikaattoreita käytetään, mikä on niiden merkitys. Jos nyt ajatellaan vaikkapa siirtämistä kansalliseen lainsäädäntöön, sisämarkkinoiden kannalta suhteellisesti suurempia ongelmia syntyy, jos tärkeää lainsäädäntöä ei ole siirretty kansalliseen lainsäädäntöön verrattuna johonkin teknisempään asiaan. Jos aiomme saada sisämarkkinat toimimaan, niin tämän ongelman merkitys ei ole aivan vielä selkeytynyt meille. Sitten toiseksi, kun ajatellaan markkinoille pääsyä ja yhteyksiä, niin on tärkeämpää, että – maksimoimme markkinapotentiaalin. Eli täytyy varmistaa, että todellakin yhteispisteet toimivat hyvin, jotta markkinoille pääsy on mahdollisimman laajaa. Esityksessänne, Rouva Deili, mainitsitte sen, että yhteispisteet ovat äh, liikeyritysten keskuudessa varsin tuntemattomia. Tämä seikka on nostettu esille myös komission jäsenen kanssa, ja tämä valiokunta on sitä korostanut. Gebhardin mietintökin meillä on sisämarkkinoiden täytäntöönpanosta. Olimme varsin kriittisiä sen suhteen, että jäsenvaltiot eivät tuo esille niitä uusia mahdollisuuksia, joita liike-elämälle tarjoutuu sisämarkkinapalvelujen kautta ja tämän palveludirektiivin kautta. Tulos taulun yhteydessä jo pitkää aika sitten katsoimme, että tutkimusperusteista tietoa meillä kyllä on niistä välineistä, jotka ovat käytettävissä. Kuluttajien tietoisuus ja tiedot ovat äärimmäisen tärkeä viitekohta, johon täytyisi tukeutua myös jäsenvaltioissa – kun nyt esimerkiksi ajatellaan uuden tuotteen tuomista markkinoille, tässä tapauksessa palveludirektiivin tuomista, niin siitä sitten perustetaan kotisivut, nettisivut, mutta minkäänlaista tietoa ei sitten kerrota, miten asia edistyy. Kansalaiset jäsenvaltioissa, kansalaiset, jotka ovat tehneet investointeja solvitiin, yhteyspisteisiin ja niin edelleen, jos kuluttajat eivät ole näistä asioista tietoisia, niin kyllä tässä on kyseessä tekninen epäonnistuminen. Todellakin haluaisin nähdä tietoja, selkeitä tietoja siitä, missä määrin liike-elämä on tietoinen näistä asioista. Itse totesitte olevanne pettynyt edistyksestä IMIissä, kun ajatellaan palveluyritysten luvamenettelyjä. Tämähän on merkittävä indikaattori siitä, miten ei tartuta tilaisuuksiin, joita tarjoutuu meille palveludirektiivin kautta. Tämä on keskeinen ongelma. me voisimme päästä näistä varsin keinotekoisista teknisistä analyyseistä tätä kautta eteenpäin, mutta kyllä tässä vaaditaan vielä lisätyötä. Onko vielä kollegoilla kommentteja mielessään? No niin, saatte vielä puheenvuoron. Voitte esittää vastauksen. Thank you very much. Kiitoksia. Mitä nämä indikaattorit ovat ja mitä mitataan ja mitä hallinnoidaan paremmin, se pitää paikkansa. Vaaran kuitenkin se, että jos me keskitymme ainoastaan rikkomuksiin, täytäntöönpanoon, niin silloin lähdemme liian juridiselle tielle ja sitten nämä hyödyt häviävät. Eli meidän täytyy saattaa tämä tilanne tasapainoon. Eli haluaisimme saada mahdollisimman paljon mukaan, ja me tiedämme kyllä, että kun ajatellaan näitä yrityksiä ja yritysyhteisöjä, ja seuraava raporttia tämän aspektin on tultava mukaan. Joskus on otettu mukaan kappaleita esimerkiksi eurobarometrista ja sen tuloksista, eli miten ihmiset ja yritykset näkivät sisämarkkinat. Ja se on tietysti myöskin keskeistä. Se, että havaitsemme nämä rakenteelliset ongelmat, jotka mainitsitte Anne Schwab, sehän on juuri se, mihin meidän täytyy sitten kiinnittää huomiomme. Viime vuonna tehty työ, kun loimme tämän Top 20-listan, osoittaa, että jotkut ongelmat, jotka eniten ärsyttävät ihmisiä Euroopassa, eivät ole ongelmia, joista puhutaan ollenkaan sisämarkkinoilla markkinakeskusteluissamme. Eli meidän täytyy aina keskittyä näihin ongelmiin. Ja katsoin, että tämä foorumi oli loistava, koska siellä yhdistyivät erilaiset kannat, poliittiset, hallinnolliset ja sitten todellisen maailman, jos nyt voi näin sanoa en nyt halua meitä parjata, mutta ihmiset, joilla on ongelmia sisämarkkinoilla. Ja tämä on hyvin tärkeää, koska se on vähän niin kuin pieni herätys meille kerran vuodessa. Ja tämän teemme mielellämme. Ja tässä vai, tässä, tänä vuonna jossain vaiheessa sisämarkkinoista sitten kerrotaan yksityiskohtaisemmin lokakuussa – se alkaa täysistunnolla Euroopan parlamentissa, mutta toivomme, että parlamentin jäsenet sitten kokoontuvat, komission jäsenet, kansalliset parlamentit ja ihmiset kaikissa jäsenvaltioissa keskustelisivat sisämarkkinakysymyksistä. Eli kun ajatellaan tätä IMI-järjestelmää, se toimii erittäin hyvin ja jos katsotaan siihen liittyviä tilastotietoja, se toimii erittäin hyvin monilla eri aloilla. Viimeinen liittyi ammattitutkintoihin, ei kun anteeksi, lähetettyihin työntekijöihin. Ja sitten internetsivuilla on ollut hyvin paljon kävijöitä tämän jälkeen hyvin lyhyessä ajassa. Ja jos katsotaan tätä IMI-järjestelmää, Hyvin paljon asioista liittyy lähetettyihin työntekijöihin ja ammattitutkintoihin. Solvittiinkin liittyy näitä kysymyksiä, mutta alun perin tarkoituksena oli keskittyä palveludirektiiviin. Mutta siihen nyt ei ole keskitetty, koska yritykset ja julkishallinnot eivät näe sille mitään tarvetta jäsenvaltioissa. Tämä pitäisi ratkaista ja jotenkin edistää ja mainostaa sitä. Näin voisimme osoittaa, että se on nopein tapa ja sitä pitää vielä hioa. Se, mihin vielä emme ole kiinnittäneet huomiota, ja puheenjohtaja myöskin tämän otti esille, on se, että meidän täytyy katsoa näitä markkinakysymyksiä ja suhteellista merkitystä toimissamme. Ja tähän aiomme keskittyä seuraavalla kerralla. Oikeudellisesti ajatellen jokainen rikkomus on yhtä merkittävä, jokainen tapaus on yhtä tärkeä, mutta tietysti kun ajatellaan taloudellisesti, niin jotkut ovat valtavasti merkittävämpiä kuin toiset. Eli jos katsottaisiin näitä asioita kokonaisvaltaisesti, niin voisimme sanoa, että energiamarkkinoiden rikkomukset, eri verkostojen rikkomukset, niissä on kyse suurista rahoista. Ja kuuluisahan oli rikkomusmenettely, joka liittyi yhden jäsenvaltion vessapaperirullien julkisiin hankintoihin. En nyt kerro missä jäsenvaltiossa se oli, mutta ehkä se nyt kuitenkaan ei ole maailman tärkein asia. Eli meillä on hyvin paljon tämän tyyppisiä keskusteluita, mutta näitä keskusteluita pitää käydä vielä enemmän, koska tämänhetkisessä tilanteessa meidän pitää tarkkaan analysoida näitä kysymyksiä, ja näin ei aikaisemmin ole johdonmukaisesti toimittu. Niin, siinä oli kaikki. Kiitos. Um, Mrs. Roitava, I think. Edustaja roittava. vielä olisi aikaa muutamalle kysymykselle herra Busuttil, joka on seuraavassa aiheessa esittelen, niin hän ei ole vielä paikalla, joten vielä on hetki aikaa. Roittavaa, haluatteko käyttää puheenvuoron? Ja myös Gebhard äh, haluaa käyttää uudestaan puheenvuoron. Roittava nyt. Mm, Kiitos. Haluaisin todeta, että tämä asiakirja on erinomainen. Haluaisin kysyä, onko komissio tehnyt erikoisanalyysiä, josta näkyisi myös muita tietoja. Kun ajatellaan yksittäisiä maita, niin onko meillä tietoa äh, suuntauksista ja edistyksistä äh, niissä? Nythän meillä on tietoja vuodelta 2011 käytössämme. Sitten toinen kommentti. Komission kollega totesi, että tietyt jäsenvaltiot ovat jättäneet palveludirektiivin huomiota ja he eivät ole niinkään kiinnostuneita direktiivistä. En oikeastaan ymmärrä, koska kaikkien jäsenvaltioiden täytyy täytäntöönpanna direktiivi. Saisimmeko tästä hieman lisätietoa, koska sehän on äärimmäisen tärkeä aihe. Respond. Edustaja Schwab. Danke, Ich möchte ganz kurz... Kiitoksia. Aivan lyhyesti tähän Delin esitykseen. On Tietenkin meidän valiokunnassamme vähän vaikea aina saada selvää komissiosta. Täällähän on tiettyjä ongelmia, mutta sitten jos me haluamme yksittäisiä ongelmia käsitellä ja saada vastauksia, niin sitten sanotaan, että ei pitäisi kuitenkaan ryhtyä painostaa jäsenvaltioita niin ankarasti. Joten tässä vähän niin kuin illuusiot putoavat, kun me saamme vain kuunnella, eikä tämä oikein tyydytä meitä. Me, jos parlamentin pitäisi pystyä päättämään, niin täytyyhän meidän saada enemmän tietoa. Olisi hyvä, jos me todellakin voisimme vähän eh, syvempää tietoa asiasta saada. Sitten toiseksi palvelu eh, direktiivi, mistä oli eh, puhuttu. Tässä on täytäntöön panossa sellainen ongelma, että tässä on liian monta osapuolta mukana ja se on johtanut siihen, että palveludirektiivi ei ole hyvin pantu täytäntöön eikä se toimi. Tämä on, on sellainen asia, mistä hyvin paljon keskustellaan. Uh, Mrs. Daly, do you want to come back? haluatteko käyttää puheenvuoron tässä vaiheessa? Kenties ette nyt ihan täysin vastannut minun kommenttiini kvantitatiivisista suoritusindikaattoreista ja niiden vaikutuksesta liike-elämään. Komission jäsenillä ilmeisesti on suunnitelmia niin, että jäsenvaltiot käyttäisivät paremmin mahdollisuudet, joita sisämarkkinat niille tarjoavat ja myös yrityksille tarjoavat. Kun nyt katson tätä analyysiä lävitse, niin Voisin kenties muistuttaa teille ja kaikille, että yrityspääosaston paketin yhteydessä jäsenvaltioilla on myös velvoite järjestää tällainen yhteyspiste eh, yrityksille, jotka tuovat tavaraa EU-hun, ja tässäkin on paljon ongelmia haluaisin teiltä vakuutteluja siitä, että kenties tämä alue tarvitsisi lisää huomiota osakseen niin, että saamme hyviä käytäntöjä. Tietysti toinen pääosasto on tässä vastuussa varsinaisesta kysymyksestä, mutta joka tapauksessa me olemme vastuussa sekä palveluista että tavarakaupasta. Um, thank, you very much. Uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Tosiaan ensi vuonna saamme nämä hyödykeindikaattorit mukaan. Yritysten pääosasto oli tätä jo ehdottanut. Sitten tämä yhdistämiskysymys. Sisämarkkinat ovat samassa vaiheessa samalla viikolla kuin PK-yritykset. Ja yritysten pääomasto ja komission jäsen Tajani tekevät läheistä yhteistyötä komission jäsen Barnierin kanssa ja yrittävät saada hyvin paljon synergiaa näihin tapahtumiin. Ja PK-yritysten osalta tarkastellaan esimerkiksi nuoria yrittäjiä ja katsomme 92 sukupolvea, jotka nyt ovat parikymppisiä, sisämarkkinatkin ovat parikymppisiä, parikymppisiä vuotta vanha, ja miten me siihen liittyviä kysymyksiä. Sitten tämä ensimmäinen kysymys, Schwab. Suoraan sanottuna, mielestäni jäsenvaltioihin kohdistuu valtava paine. Ja julkisissa palveluissa nämä lukemat laskevat koko ajan. Ja on hyvin paljon ihmisiä, jotka ovat nyt jääneet eläkkeelle ja aukkoja on joka puolella. Eli nyt olemme joutumassa hyvin ikävään tilanteeseen, eli tilanne pahenee eikä parane. Eli silloin kun painostetaan, millä tavalla painostetaan ja saadaanko hyviä vai huonoja tuloksia, se on vähän niin kuin noidankehä. Nyt me yritämme varmistaa, että kun me ehdotamme jotain IMIhin tai solvittiin tai pilottihankkeiden toteuttamiseen liittyen, me yksinkertaistamme asioita myöskin jäsenvaltioiden osalta samaan aikaan. Näin voidaan tehdä asioita yksinkertaisemmin kustannustehokkaammin, eikä se aina ole helppoa. Eli kun ajatellaan näitä lukemia, tarkoituksena oli toimia kokonaisvaltaisesti ja monissa kysymyksissä on pyydetty yksityiskohtaisempaa tietoa ja raporteista löytyy näitä yksityiskohtaisempia tietoja esimerkiksi EU-lainsäädännön täytäntöönpanoon liittyen mutta kokonaisvaltainen lähestymistapa on tärkeä ja sitä me yritämme tässä tehdä. Se, mitä nyt voin nähdä, ja olen samaa mieltä siitä, että toiset alat ovat tärkeämpiä kuin toiset, eli jokaisessa jäsenvaltiossa on hyvää tahtoa. Jokaisessa jäsenvaltiossa on erilainen toimintatapa, ja ne, joissa on helpointa keskittää koordinointia ja käyttää sähköisiä välineitä, mitä kevyempää hallinto on, sitä helpommin näissä asioissa on toimia. Toinen asia, mikään ei menesty samalla tavalla kuin menestys. Eli asiat, jotka vaikuttavat ihmisistä järkeviltä, jotka auttavat kansalaisia ja virkamiehiä, niistä muodostuu menestys. Ja siksi on erityisen kiinnostava tarkkailla tätä lähetettyjen työntekijöiden tilannetta. Sehän otettiin hiljattain IMIihin mukaan, mutta kaikki näkevät, että se on järkevää ja sitä käytetään yhä enemmän. Eli se, että jos toiminnassa on järkevää, se on nyt avain. Tämä koskee myöskin Eurooppaa, koska nettisivuilla on tietoja kansalaisten oikeuksista. Me halusimme tehdä tästä selkeämmän ihmisille ja selittää heidän oikeuksistaan jokaisessa jäsenvaltiossa kaikilla kielillä, niin silloin tietysti käyttäjämäärät lisääntyivät nyt kaksi miljoonaa käyttäjää on käynyt sivuilla vuodessa. Eli näin meidän täytyy aina toimia. Tämä on meidän haasteemme toimia ymmärrettävällä tavalla. Ja kun ajatellaan näitä yhteyspisteitä, yrityksiä, palveludirektiiviä. Meidän on tällainen läpimurto vielä tehtävä. Kiitos. Well, thank you very much indeed. Kiitos siitä, että olette paikalla tänään. On äärimmäisen hyödyllistä saada teiltä tietoja tästä hallintojärjestelmän tuesta. Nyt voimme siirtyä Bussutilin kommentteihin tästä aiheesta. Hän on nyt paikalla esittelemässä omaa mietintöään. Hän juuri tuossa saa kupin kahvia etensä. Haluan kiittää teitä, komission edustajia, valiokunnan puolesta. Olette hyvin sitoutuneita tähän aiheeseen. Meillä on mahdollisuus käydä keskustelua, jatkaa keskustelua. Valitettavasti Busutille ei ollut paikalla yhdeksästä lähtien, koska hän oli muissa toimissa, mutta varmasti hän saa täyden kattavan kertomuksen siitä, mitä olemme keskustelleet täällä hänen poissa ollessaan. Kiitos kovasti tästä ja voimme näin joustavasti siirtyä aiheesta seuraavaan. Nyt pohdimme herra Busuttelin luonnosta aiheena sisämarkkinoiden tulostaulu. Olemme Rova Daily kuulleet teiltä näistä muutoksista, joita nyt on tehty. Ja tietysti Busuttil kattaa myös tätä vuosikertomusta osaltaan. Voipa olla, että aika lailla uusia elementtejä nousee esille. Esittelijä saa puheenvuoron. Meillä on myös varjoesittelijät, Lokegaard, Korea Campos. Minä olen paikalla, minäkin olen varjoesittelijänä. Ja en tiedä, kuka komission puolelta vastaa Rouva Daily. Verhoeven taitaa olla. Joka tapauksessa yksi tiimistä sitten antaa oman panoksensa näkemysten vaihtoon. Edustaja Busuttil, te saatte puheenvuoron, voitte esitellä mietintöluonnoksenne. Kiitos puheenjohtaja. Valitettavasti en ollut paikalla, kello yhdeksän oli äänestämässä toisessa valiokunnassa, joten pahoittelen, että minulta meni tämä keskustelu ohi. Kyseessä oli väärinkäsitys ja olen jo tavannut komission virkamiehiä useamman kerran ja teen täyttä yhteistyötä heidän kanssaan mietintöni tiimoilta. Alkuperäinen ajatus mietinnössä oli edistää koordinoitua kattavaa lähestymistapaa, jotta voidaan parantaa sisämarkkinoiden toimintaa ja keskittyä sisämarkkinatulostauluun ja viitattaisiin myös Solvit-mietintöön. Minun mietintöni oli sellainen, että siinä huomioitaisiin 21. versio tulostaulusta ja sisämarkkinalainsäädännön siirtäminen kansallisen lainsäädäntöön, täytäntöönpano jäsenvaltioissa, menestystarinat ja se, kuinka jäsenvaltiot ovat voineet vajetta täytäntöönpanossa ja kansallisen lainsäädäntöön siirtämisessä pienentää. Viime vuoden syyskuussa tässä lähdettiin liikkeelle. Aivan niin kuin puheenjohtaja kirjoittaja totesi alkuperäisen luonnoksen jälkeen. 23. versio saatiin ja myös vuosittainen kertomus, tarkastus, joka on aivan ainutlaatuinen. Sitten sen lisäksi saimme myös Solvit-kertomuksen. Tämän kehityksen perusteelta olemme sitten muuttaneet mietinnön aikataulua, jotta voimme ottaa huomioon myös nämä uudet kertomukset. Ja tämä valiokunta voi myös ottaa täysin huomioon nämä komission tuottamat kertomukset asianmukaisesti. Valiokunnan aikataulu on näin ollen muuttunut ja voimme hyväksyä mietintöni sitten paremmin niin, että siitä on enemmän hyötyä ja se on relevantimpi. Uusi aikataulu on seuraavanlainen. Tänään mietintöluonnoksen käsittely Ensi viikolla on tarkistusten määräaika maaliskuun 26. päivä, maanantaina kello 12, ja sitten tarkistuksia pohditaan 12. huhtikuuta. Valiokunta hyväksyy mietinnön 25. huhtikuuta ja täysistunnossa sitten toukokuussa. No sitten mietinnön sisältöön. Olen pyrkinyt sisällyttämään mahdollisimman paljon palautetta jo tässä alkuperäisessä versiossa. Olen tavannut varjoesittelijöitä alustavassa kokouksessa ja olen tavannut myös komission virkamiehiä. Heidän yhteistyönsä niin komission virkamiesten kuin varjoesittelijöidenkin yhteistyö on ollut oikein tervetullutta. Alkuperäinen mietintöni kuitenkin laadittiin jo ennen tätä vuosittaista tarkastuskertomusta – ja nyt tarvitaan sitten huomattavasti tarkistuksia, jotta voidaan päivittää mietintöä ja ottaa huomioon tämä kehitys. Ja myös hiljan saatu Solvit-kertomus. Mietinnössä oikeastaan keskityttiin kahteen seikkaan. Ensinnäkin se, että rakennetaan vahvempaa säätelykehystä sisämarkkinoille. Ja tässä olen keskittynyt siihen, että jäsenvaltioiden pitää parantaa ponnisteluja kansalliseen lainsäädäntöön siirtämiseksi ja täytäntöönpano tavoitteiden saavuttamiseksi niin, että lakia paremmin, tehokkaammin siirretään kansalliseen lainsäädäntöön ja tartutaan myös talouskriisin haasteisiin tiukemmin. Toinen osa mietintöä keskittyy siihen, että todella saadaan tulokset sisämarkkinoilta kansalaisille ja yritysten käyttöön. Tässä tavoitteeni oli tarjota kansalaisille ratkaisuja sisämarkkinaongelmiin niin, että vahvistetaan olemassa olevia välineitä ja löydetään parempia tapoja todella tarttua kansalaisten huolenaiheisiin. Tässä totta kai tarvitaan radikaalia ajatustavan muutosta niin, että katsotaan asioita kansalaisten silmin eikä niinkään lainsäätäjien näkökulmasta. Eikä toimita niin, että kansalaisten huolenaiheeksi ikään kuin pakotettaisiin joitakin meidän näkökulmiamme. Todellakin haluamme kuunnella kansalaisten näkökulmaa ja liikeyritysten näkökulmaa. Näin. Mietinnössäni täytyy huomioida tarkistuksissa myös se, että millä tavalla komissio asiaa lähestyy ja mikä on tämän tarkastuskertomuksen lähestymistapa. Se osoittaa sen, että komissio nimenomaan pohtii lähestymistapansa uudemman kerran uudenlaisella, mielenkiintoisella, innovatiivisella tavalla niin, että kertomuksissa keskitytään nimenomaan lisäarvon saavuttamiseen. Komissio tekee juuri näin niin, että se kokoaa kaiken yhteen ja tarjoaa kokonaiskuvan sisämarkkinoista haluan käyttää tilaisuutta hyväkseni ja onnitella komissiota kertomuksista, raportoinnista, ponnisteluista tähän suuntaan. Mietintöni toivottavasti on vain ensiaskel niin, että komissio voisi paremmin koordinoida näitä kysymyksiä siellä, missä on päällekkäisyyttä toimivaltuuksissa esimerkiksi komission eri yksiköiden välillä. Ja voitaisiin ymmärtää paremmin, miten voidaan virtaviivaistaa toimintaa sisämarkkinoilla. Tätä kautta saadaan lisäetuja, joita emme ole aikaisemmissa kertomuksissa saaneet komissiolta. Hyvät kollegat, tärkein määräaika on maanantaina, jolloin on tarkistusten määräaika. Ja totta kai tällä välin ehdotukset ovat tervetulleita siitä, miten mietintöä voidaan vielä parantaa. Uskon, että mietintö kyllä on varsin konsensushakuinen. Kollegat ovat yksimielisiä ja varmasti pääsemme kompromisseihin, jotka ovat hyväksyttävissä kautta poliittisen kirjon. Kiitos. Niin, Kiitos edustaja Busuttil. Kiitos siitä, että otitte tämän tehtävän suorittaaksenne. Aivan oikein on ehdottaa tarkoittaa sitä, että reagoisimme hyvin varhaisessa vaiheessa komission tekemiin uusiin ehdotuksiin. Te olitte jo tässä pelissä hieman edellä, kun ehdotin tällaista lähestymistapaa, eli todellakin te olette ollut mukana jo varhaisessa vaiheessa. No niin, sitten kommentteja varjoesittelijöiltä. Ensin professori Dios de Campos. Uh, Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää kollega Busuttilia tästä mietinnöstä ja näistä tänne esityksestään. Me olemme varmastikin menossa e, hyvään suuntaan. Me tarvitsemme vahvaa yhteistyötä komission, parlamentin ja jäsenvaltioiden kesken. Jäsenvaltioilla on sellainen tapa tässä asiassa, että ne minimoivat sitä merkitystä, joka sisämarkkinoilla on. Näin on suurimman osan aikaan. Koska meillä täällä parlamentissa ei ole kuitenkaan mahdollista kouluttaa tai valistaa ministereitä jäsenvaltioissa, se olisi tietenkin kiinnostava, jos sellainen mahdollisuus olisi. Mutta sitä ei ole, niin meidän täytyy ottaa yhteyttä heihin parlamentaarikkona minä olen itse tällaisia kokouksia pitänyt, aina se ei ole onnistunut, mutta olen kirjoittanut ministerilleni, jossa kerroin, että, että tässä rankingissa niin maani ei nyt ollut parhassa mahdollisessa kohdassa. Nyt kun meillä on oppositio noussut hallitukseen. Ehkä tämä on nyt sitten vähän tehokkaampaa. Meidän täytyy muistaa, että tämä on ollut parlamentin pyyntö aikaisemmalta ajalta. Ja on hyvä, että Barnier tarttui tähän ja julkaisi tässä helmikuussa eh, raportin tästä tasapainotilanteesta. Miksi jäsenmaat normaalin pidettyvyyden lisäksi huonosti noudattavat näitä ehdotuksiamme ja se, että julkinen Eh, hallinto kasvoi 60- ja 70-luvulla, niin sehän on nyt päättymässä, kun ihmiset eh, siirtyvät eläkkeelle. Se saattaa olla joku selitys tilanteeseen, mutta ei kuitenkaan kattava. Meillä on tällainen kulttuurin muutos meneillään. Meidän täytyy ymmärtää ne oikeat syyt, jotka ovat eh, kansalliseen lainsäädäntöön siirtämisen takana tai täydellisen siirtämättömyyden syyt. Meidän täytyy saada tällaista tietoa, se on hyvin tärkeää. Solvit-verkostolla äh, on hyvin tärkeä rooli. Ja olemme tyytyväisiä tähän komission asiakirjaan, jonka olemme saaneet ja jotta täällä pyritään edistämään asioita. Meidän on mahdollisesti katsottava vielä näitä ongelmia, joita ei ole ratkaistu. tässä on se, mikä on tärkeää, on se, kuinka suuri osa näistä on jäänyt tekemättä. Ja vielä toistan sen, että kollega Busuttil on tehnyt hyviä ehdotuksia. Tulen tekemään hyödyllisiä tarkistuksia. Uh, thank you very much. Uh, Mr. Lukke. Kiitos, edustaja Lökkegaard. tak, formand. Jamen, jeg vil også takke Kiitoksia. Minäkin haluaisin kiittää esittelijää kaikesta, mitä hän on tehnyt. Ei ole mikään salaisuus, että tämä Solvitin tulostaulu saa minun ryhmäni tuen. Vuosien mittaan tulostaulu on osoittautunut kaikkein tehokkaimmaksi välineeksi, jolla voidaan nopeuttaa direktiivien täytäntöönpanoa. Naming and shaming. Se on osoittanut tehokkuutensa ja meidän täytyy tehdä kaikkemme puheenjohtaja, jotta voimme syventää ja laajentaa ja tehostaa tulostaulua, jotta saisimme vielä parempia tuloksia. Olen iloinen siitä, että esittelijä on keskittynyt hallintokysymyksiin. Tällainen raportti on erinomainen idea. Näin voimme nähdä kaiken, mitä ollaan tekemässä. Ja tässä on hyvin paljon hyödyllisiä tietoja, kun tätä selailin. Ja näitä voidaan käyttää täällä parlamentissa. No sitten tämä raportti sinänsä. No kovin paljon nyt ei ole tapahtunut viime vuosina oikeastaan päinvastoin. Ja tämä 8 prosentin raja, josta on puhuttu niin paljon, se oikeastaan ei ole supistunut, vaan päinvastoin. Eli työtä on vielä tehtävänä. Ja nythän eletään talouskriisiä eri jäsenvaltioissa ja hallinnoissa ja kansallisissa hallituksissa – ja se tekee työstämme vielä tärkeämmän. Mutta meidän täytyy kuitenkin korostaa komissiolle sitä, kuinka tärkeää on se, että sisämarkkinat toimivat kunnolla. Eli meidän täytyy nyt edetä eikä ottaa takapakkia. No sitten tämä Busutilin mietintö. No se on erinomainen meidän täytyy nyt nähdä tästä tulostalkoista, mikä toimii ja mikä ei toimi, kun ajatellaan kansalaisia ja yrityksiä. Erityisesti nämä prosenttiluvut, nehän ovat asia, josta on puhuttu aikaisemminkin ja joka jatkuvasti palaa uudelleen esille. Meidän täytyy miettiä, miksi nämä prosenttilukemat eivät laske, Ja sitten lopuksi mm, meidän pitäisi myöskin keskittyä työllisyyskysymyksiin. Eli teemme sitten niistä aiheista tarkistuksia, mutta uskon, että mietinnöstä tulee sitten ihan tasapainoinen viime kädessä. Kiitos. Good. Thank you very much. Kiitos. Minun lisäkseni muita varjoesittelyitä ei ole, joten kommentoin tätä oikein hyvää perustaa edustaja Busuttil. Meillä on työtä tehtävänä, jotta huomioimme tämän uuden materiaalin, jota mietintöön täytyy sisällyttää. Tästä keskusteltiin teidän poissa ollessanne, mutta kyllä se varmasti hoituu. Meidän työssämme olisi arvokasta keskittyä siihen synergiaan, jota komissio on omissa kertomuksissaan tunnistanut. Tämähän on noussut esille aiemmissa mietinnöissämme hyvin vahvana elementtinä ja varmasti teidän mietinnössänne te, herra Busuttila, aivan oikein olette keskittynyt yhteyspisteisiin, todellisiin yhteyspisteisiin kansalaisten näkökulmasta ja siihen, että nämä kaikki verkostot voidaan integroida kokonaisuudeksi. Tätä voitaisiin vielä kehittää. Minä teidän poissaolossanne mainitsin tavara, sisämarkkinat, hyödykemarkkinat. Ja jos muistatte, tämä oli osa isompaa pakettia. Se on tavallaan hävinnyt hieman tutkakuvasta, mutta minusta sitä pitäisi hieman nostaa tänne enemmän keskiöön. Komissio on puhunut synergiasta hallintokertomusten yhteydessäkin, mutta ollaanko tässä riittävän kunnianhimoisia? Tätä seikkaa voitaisiin korostaa vielä enemmän. Toinen asia, joka on äärimmäisen tärkeä meille, mutta joka on myös uutta tässä mietinnössä, ja joka näkyi tässä äh, diagrammissa, jonka rouva Daili meille esitti. Saimme arvokkaita resursseja meidän käyttöömme ja muiden lainsäätäjien käyttöön, kun suunnitellaan muutoksia lainsäädäntöön nimenomaan tämän integraation, tämän synergian kautta. Mietinnössä mainitaan se, että vaaditaan tarkistusta myös ammattipätevyysdirektiiviin. Ja palveludirektiiviä täytyy myös keskinäisesti arvioida. Tämäkin ansaitsee huomiota tällä alalla emme juurikaan ole saaneet yksityiskohtaista palautetta. Meillä on ollut vain yleiskertomus, mutta ei mitään yksityiskohtaisempaa. Kenties tätä pitäisi hieman tutkia syvällisemmin. Niin ikään tarvitsemme palautetta äh, hyödykepaketin toiminnasta ja tietysti myös palveludirektiivistä. Yrityspääosaston pitäisi raportoida tästä aiheesta meille tarkemmin. Olisi äärimmäisen arvokasta meille, Simon, jos voisimme huomioida nämä uudet seikat hallintokertomuksissa ja ottaa ne huomioon näissä suosituksissa. Näin ollen saisimme aikaiseksi todella hyödyllisen ja selkeäsanaisen mietinnön. Teille totesin jo aiemmin, että meidän pitäisi mielestäni perehtyä tiettyihin suoritusindikaattoreihin ja liike-elämän tietoisuuteen ja kansalaisten tietoisuuteen. Pitäisi puhua kansalaisten tietoisuudesta, mistä he saavat tietonsa, mistä he saavat tietoa ja miten liikeyritykset ovat tietoisia sisämarkkinoista ja ovatko ne tietoisia yhteyspisteistä ja niin edelleen. Nämä totta kai ovat seikkoja, jotka kuuluvat jäsenvaltioiden hoidettaviksi. yhtä, yhteyksiä on yhä enemmän, jotta kansalaiset voisivat hyötyä sisämarkkinoista tai jos ongelmia syntyy, niin silloin kääntyminen yhteyspisteiden puoleen on harvinaisen matalalla tasolla. Yhteyksiä on ollut vain 1800, niin ei se ole kovinkaan suuri, 1400, se ei ole kovinkaan suuri luku yhdistyneen kuningaskunnan osalta. Me tarvitsemme todellista suoritustulostietoa, jotta tiedämme, missä jäsenvaltiot menevät. Ja ne voivat ottaa sitten nämä tiedot vakavasti. Näin voisimme rohkaista jäsenvaltioita parempiin suorituksiin. Onko vielä muita jäseniä? Edustaja Gebhard, olkaa hyvä. Ja, Ich möchte mich auch, ähm, Kiitoksia. Minä haluaisin kiittää tästä hienosta luonnoksesta puusutiliä. Täällä on pari asiaa, jotka minulle kuitenkin ovat tärkeitä, johon haluaisin vielä palata. Ensinnäkin tämä täytäntöönpanoaste direktiivien kohdalla eri maissa. Meidän pitäisi ehkä vähän voimakkaamminkin siihen puuttua kuin mitä olette tekstissänne tehnyt, koska se on aika diplomaattisesti siellä tehty. Tässä voitaisiin mainita palveludirektiivi. Kun trilogissa neuvoston kanssa kävimme keskusteluja, niin eh, silloin eh, esittelijä pyysi, että tässä olisi hieman pitempi määräaika, jotta voitaisiin tehdä arviointeja ja nimenomaan jäsenvaltiot sitten pitivät kiinni siitä, että tämä pysyy kahdessa vuodessa eikä pitene kahteen ja puoleen tai kolmeen vuoteen. Ja näin sitten tietenkin olisi oletettavaa, että jäsenvaltiot panevat tämän täytäntöön, ettei, eikä niitä tarvitsisi siitä muistuttaa. Eli jäsenvaltiothan ovat itse itsensä tähän velvoittaneet. Tämä on asia, mihin pitäisi siis vielä puuttua. No toinen on sitten solvit. Siinä te hyvin paljon otitte esille asioita. Ja tässä yhteydessä se, mitä mainitsitte, siitä tavatta, et, tavasta, miten nämä solvipisteet järjestettäisiin. Pari vuotta sitten olin Pariisissa ja tarkastelin ja En tiedä, onko asia vielä samalla tavalla, sen voitaisiin vielä tarkistaa. Mutta siellä oli työssä eh, tässä solvipisteessä vain harjoittelijoita töissä. Ei ole kysymys henkilö, henkilöstön määrästä, vaan on kysymys siitä, Tietenkin myöskin harjoittelijat voivat olla erittäin hyviä työntekijöitä, mutta on kuitenkin pitää olla sellaista henkilöstöä, joka pystyy tekemään päätöksiä, poliittisia päätöksiä näissä asioissa. Ne ovat tärkeitä. Joten se on myös asia, joka tähän olisi lisättävä. Thank you very much. Yes, I will remember. Kiitos. Muistan kyllä tämän Gebhardin kommentin. Muistan Pariisin toimiston viittauksenne. Tehän viittasitte Pariisin edustajiin. Yleensä meillä on Ranskan edustuston pysyvä edustaja paikalla. Nyt ei taida kukaan olla, mutta varmasti tämä tieto sinnekin kantautuu. Edustaja Ryle, tekin olette varjoesittelijä. Haluatteko vielä esittää viimeisimmät kommenttinne? Ei. Onko vielä joku muu, joka haluaa käyttää puheenvuoroa ennen komissiota? Kuka komissiosta vastaa? Meillä on vahva tiimi komissiosta. Daily siellä. Aiotteko vastata? Me nyt riitelemme että kuka saa vastata. Well, we'll let you start, then Kyllä useampikin voi käyttää puheenvuoron. Te voitte aloittaa tiimin johtajana. You see, that's the... Me olemme niin innokkaita nyt, se on nyt ongelma. Eli kiitoksia. Kiitoksia Busutil. Ja me olemme iloisia siitä, että te teette tätä työtä ja me katsomme, että tilanne on nyt meille suotuisa. Eurooppa-neuvosto kesäkuussa haluaa raportin komissiolta, joka liittyy sisämarkkinoiden hallinnon vahvistamiseen. Eli kesäkuussa me sitten esitämme ehdotuksen, joten työ, jota nyt teette ja ajatukset, joita otatte mukaan mietintöön ja sen kunnianhimo ovat erittäin tärkeitä – koska niiden avulla voimme sitten edetä näissä kysymyksissä. Eli olemme iloisia tästä. Enkä nyt tiedä oikeastaan, mitä tekisimme ilman tätä valiokuntaa oikeastaan, koska te olette vähän niin kuin meidän suojelushenkemme tai jokin, joka auttaa meitä näissä kysymyksissä. Eli mitä enemmän te teette, sitä suurempi apu se on meille. Ja kun ajatellaan aikataulua. Jos teillä on jotain, joka ilmestyy toukokuussa, niin se olisi täydellistä, koska silloin meillä on aika ottaa se vielä huomioon, kun ajattelemme tätä tiedonantoa. Eli kiitoksia. Well, thank you. I don't think we've been called... Enpä tiedä, onko meitä aikaisemmin kutsuttu sisämarkkinoiden johtotähdeksi tai opastajiksi. Mutta Totta kai me autamme aina komissiota, vaikkakin komissiolla edelleen on aloiteoikeus. Onko muilla kollegoilla kommentoitavaa vielä? Vielä olisi aikaa hieman. Haluaisin vain lisätä. Haluan kiittää ensinnäkin mietinnöstä, enkä pelkästään tästä mietinnöstä. IMKOhan on tehnyt tulostaulusta jo lukuisia mietintöjä. Ja nyt tässä ikään kuin kootaan kaikki yhteen. Olen samaa mieltä siitä, että meidän täytyy pohtia, miten tätä asiaa kehitetään edelleen. Tulostaulu on jonkinlainen perusta, minimi, josta lähdetään liikkeelle. Nyt meillä on mahdollisuus miettiä asiaa pidemmälle, lisätä eri aspekteja. Kiitos vielä edustaja Busuttilille keskustelun avauksesta. Nämä aiheethan ovat varsin teknisiä. Tulostaulu on hyvin tekninen ja tiedot siinä ovat hyvin teknisiä. Meillä on paljon mahdollisuuksia kehittää työtä pidemmälle. Kiitos. Um, anybody else on Solvit? Onko vielä joku puheenvuoro Solvitista tai muista aiheista? Kansans? Thank you very much. It's just uh, one point of information. Vain tiedoksi. Ranskan Solvit-keskus on kehittynyt kehittynyt. He siellä on kaksi vakituista työntekijää. He vastaavat myös muista asioista kuin solvitista, mutta kuitenkin ne, työtä on niin paljon, että kehittämistä on, on jatkettava, mutta ei pelkkää harjoitteluita siis enää. Kiitos tästä päivityksestä. Varmasti Gebhard panee nämä tiedot korvan taakse. Olemme iloisia tästä tiedosta. Edustaja Busuttil, haluatteko vielä tehdä jonkinlaisen yhteenvedon ja tarttua joihinkin kysymyksiin. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos kaikille kollegoille, jotka osallistuivat tähän keskusteluun. Ja kiitos myös kaunista sanoista. Puheenjohtaja, ennen kuin tämä alkaa kuulostaa selkään taputtelulta liian pitkälti komission ja parlamentin välillä, niin totean, että jos nyt on syytä komissiota kritisoida, niin en minä epäröi ryhtyä siihenkään. Tässä tapauksessa oikeastaan jäsenvaltiot ovat pikemminkin päävaivana. Ja kansalaisten huolet, liike-elämän huolet huolestuttavat myös minua. Oikeastaan nostaisin esille vain kaksi kaikista tärkeintä kysymystä, jotka myös kollegat ovat nostaneet esille. Ensinnäkin täytäntöönpano. Olen sataprosenttisesti samaa mieltä kanssanne kollegat, erityisesti edustaja Gebhard, sisämarkkinoiden tulostaulussa keskitytään hyvin pitkälti siirtämiseen kansalliseen lainsäädäntöön. Mutta sitten tulosten suhteen katselemme hieman kummissamme. Joskus syntyy se vaikutelma, että jäsenvaltioilla on täytäntöönpanon suhteen hieman kummallinen lähestymistapa. Ne toteavat meille, että no niin, nyt laki on siirretty kansalliseen lainsäädäntöön, pitääkö se vielä täytäntöönpannakin? Tällainen asenne minusta – riitelee kyllä periaatteita vastaan. Kyse ei ole pelkästään siirtämisestä kansalliseen lainsäädäntöön, vaan täytyy muistaa myös täytäntöönpano. Toinen seikka, jota myös puheenjohtaja kovasti korosti, ovat nämä yhteyspisteet. Satun olemaan myös parlamentin vetomusvaliokunnan jäsen. Siellä saamme kansalaisilta suoria valituksia. Kun katsomme sisämarkkinakysymyksiä, kansalaisten ja vetomusvaliokunnan näkökulmasta, niin katsomme oikeastaan tätä aihetta aivan toisesta vinkkelistä. Varmasti puheenjohtajalla on merkittävä rooli siinä, kun nyt pyrimme yhdistämään vetomusvaliokunnan näkökulman ja toisaalta sisämarkkinan näkökulman. Nimenomaan keskiössä ovat y- yhteyspisteet. Kansalaiset eivät ole tietoisia, eikä heidän voida olettaa olevan tietoisia siitä, kehen heidän pitäisi ottaa yhteys silloin, kun heillä on joku ongelmakohta mielessään. Tätä pitäisi helpottaa niin, että olisi tällaisia yhteyspisteitä, yksiä ja ainoita, ainoita yhteyspisteitä, joihin voi turvautua. Meidän Eurooppamme yhteyspisteellä on merkittävä rooli, mutta Toivon, että tässä voitaisiin saada edistystä aikaiseksi ja toivottavasti minun mietintöni auttaa myös tämän tavoitteen saavuttamisessa. Mielelläni otan tarkistuksia vastaan. Jos kollegat haluavat keskustella kanssani tarkistuksista toimistossani, jotta saamme konsensustarkistuksia, niin olisin totta kai mielelläni valmis tähän. Määräaika on aika tiukka maanantaina, hieman alle viikko, mutta kaikkien varjojen toimistot ovat olleet jo mietinnön laadinnassa pitkälti mukana, joten en usko, että mitään massiivisia, massiivisia määriä uusia aiheita nousisi enää esille niin, että emme pääsisi konsensukseen tästä aiheesta. Mielelläni otan palautetta kollegoilta vastaan. Kiitos. Well, thank you very much indeed. Kiitos työstä tämän aiheen tiimoilta. Muistutan vielä kaikille, että maanantaina kello 12 on tarkistusten määräaika. Meillä on uusi aikataulu. Syy tälle on hyvin selkeä, niin kuin Daily sanoi. Haluan kiittää Rouva Dailyä ja koko tiimiä siitä, että olitte paikalla tänä aamuna. Aloitamme äänestyksen kello 10.30 tasan. Varmistakaa, että kortti on mukana. Jos ei vielä täällä ole, niin totta kai sellaisen voi hakea alakerrasta. 10.30 aloitamme äänestyksen Biilanin mietinnöstä. Se taitaa olla ensimmäinen äänestettävien joukossa.

Uh, ladies and gentlemen, can we, uh, can we now... Hyvät naiset ja herrat, voimmeko aloittaa äänestyksen? Niille, jotka nyt tulivat paikalle ja kenties seuraavat internetin välityksellä kokousta, niin olemme muuttaneet hieman aikataulua. Komin mietinnöstä äänestetään, äänestetään huomenna kello 11. Ensin tänään äänestämme, voisimmeko saada hieman hiljaisuutta saliin, Uh, well, first of all... Tänään äänestämme ensin edustaja Bilanin mietinnöstä. Aiheena hallinnollinen yhteistyö sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmässä, IMI-asetus, ja sitten Engelin lausunto, yhteinen finanssitransaktioverojärjestelmä talous- ja rahasianvaliokunnasta. Ensin puheenvuoron saa esittelijä, kenties johdantopuheenvuoron tiimoilta – varjoesittelijät kenties ennen äänestystä haluavat vielä puhua, mutta Biilan saa ensimmäisen puheenvuoron. Olkaa hyvä. Kiitoksia, puheenjohtaja. Me keskustelimme näistä kompromissitarkistuksissa eilisessä kokouksessa. Me keskustelimme tästä pitkään, eli haluaisin vain kiittää kaikkia varjoesittelijöitä ja sihteeristöä ja olen iloinen siitä, että voimme äänestää tästä tänään. Kiitos. Good. Anybody want... Hyvä. Haluaako joku muu vielä käyttää puheenvuoron? Koretsa Bild, olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Täällä on EPPssä konsensus Alden ja vihreiden joukossa, että tämä tietosuoja on hyvin tärkeä kysymys tässä asetuksessa. Ja meidän täytyy nyt sitten varmistaa mahdollisimman korkea tietosuojan taso, jotta tämä IMI-järjestelmä toimisi hyvin. Ja koska me pyydämme komissiolta, että se laajentaa tätä muihin, muihinkin asetuksiin, me emme voi tällä hetkellä tiedä, mikä tulevaisuus on. Kuitenkin nyt tilanne on sellainen, että me emme tiedä, että mikä mahdollisuus tässä on muuttaa tätä, eh, muuttaa tätä tekstiä. Täällä on 18 kuukautta ja viisi vuotta nämä määräajat. Ja nyt kun olemme käsitelleet asiaa ensimmäistä kertaa neuvoston kanssa, olemme pyytäneet sihteeristöltä lisää asiantuntijatietoa. Me olemme avoimia, me voimme muuttaa kantaamme ja se, että me voimme muuttaa kantojemme näistä määräajoista, mikäli asiantuntijat niin ehdottavat. Kiitos, tämä on tärkeä asia. Tietosuoja sääntelyhän on myös käsittelyssä parlamentissa, joten täytyy varmistaa yhteen sopimus näiden asioiden kanssa. Olen muuten pyytänyt lausuntoa tehostetusta yhteistyöstä tämän valiokunnan puolesta. Eli nämä asiat kyllä yhdistyvät. Haluaako joku vielä, kom- vielä kommentoida ennen äänestystä? No niin, sitten äänestetään. Käytämme äänestyskortteja ja pyydän sitten koordinaattoreita Gebhard ja Schwab voivat selkeästi näyttää tänne minulle merkit, jotta tiedämme missä mennään. Tarkistus kahdeksan esittelijältä puolesta vastaan. Hylätty. Sitten blokki esittelijältä artiklaan 1 puolesta vastaan hylätty. Sitten artikla 1, tarkistus 9. Tämä on vastaava osa puolesta vastaan hylätty. Nyt tarkistus 50 puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 51, Karas puolesta vastaan selkeästi hylätty. Kompromissi 1 puolesta vastaan hyväksytty. Nyt menemme tarkistukseen 61 Lökegaard puolesta vastaan hyväksytty selkeästi. Tarkistus 63 Paksas puolesta vastaan hylätty. Kompromissi kaksi puolesta vastaan hyväksytty. Nyt 65 ruulelta puolesta vastaan hylätty. Tarkistus 14 esittelijältä puolesta vastaan hylätty. Tarkistus 15 esittelijältä puolesta vastaan hyväksytty. 16 esittelijältä puolesta vastaan hyväksytty. 17. Vastaava osa puolesta vastaan hylätty. 18. Esittelijältä puolesta vastaan hyväksytty. 19. Esittelijältä puolesta vastaan hyväksytty. 20. Lökegaard yhdessä suullisen tarkistuksen kanssa puolesta vastaan hyväksytty. 20 raukeaa. 66 ja 67 identtisiä puolesta vastaan hyväksytty. 21 esittelijältä puolesta vastaan hylätty. Näin 68 Trianta Fillisdies puolesta vastaan hylätty. Tarkistus 70 raukeaa, koska hyväksymme edellisiä. Nyt 23 esittelijältä puolesta vastaan hylätty. 73. Koratsa Viltiltä ja muilta puolesta vastaan hyväksytty. 24 esittelijältä puolesta vastaan hyväksytty. 75 Trianta Filides puolesta vastaan hylätty selkeästi. Nyt 25 Biilanilta puolesta vastaan hylätty. 26 Lögegaard. 76 korjaa puheenjohtaja 76 suullisella tarkistuksella, johon viitattiin Korassa Viltin puheenvuorossa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tämä tarkoittaa, että 76 ja 74 raukeavat. Tarkistus 26 esittelijältä. 26 esittelijältä puolesta vastaan hylätty. 77 Saldemoselta puolesta vastaan hyväksytty. 27, 28, 29 kokonaisuutena puolesta vastaan hylätty. 78 ryyleltä kohta kohdalta äänestyksenä osa yksi puolesta vastaan selkeästi hyväksytty, osa kaksi puolesta vastaan hylätty. Tarkistus 30 Biilanilta puolesta vastaan hylätty. 79 Trianta Filides Äänestys alkaa. Ensimmäistä kertaa koneäänestys. 79. Uh, the vote is... Äänestys päättyy. Hylätty. Äänin 15-17. 80 rullelta. Puolesta. Vastaan. Hylätty. 81 rullelta. Puolesta. Vastaan hylätty. 82 Lögegaard puolesta vastaan hyväksytty. 31 esittelijältä puolesta vastaan hylätty. 83 Rule. Äänestys alkaa. 83. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Äänin 24.11. Voimme vielä äänestää 84, 84 puolesta vastaan hyväksytty, 85 ruuleilta puolesta vastaan hyväksytty, 86 ruule puolesta vastaan hyväksytty, kompromissi kolme puolesta vastaan hyväksytty. Nyt tarkistus 33 esittelijältä puolesta vastaan hylätty. Nyt tarkistus 90 trianta Filides puolesta vastaan hylätty sekin. Nyt tarkistus 34. Katson tässä ympärilleni, haen vahvistusta. Siitä ei tarvitse äänestää. Se riippuu edellisten äänestysten tuloksista. 35 bilan puolesta vastaan hylätty. 36, 7 ja 38 ovat yhteydessä edellisiin. Niistä ei tarvitse äänestää. 39 esittelijältä puolesta vastaan hylätty. 91 rule puolesta vastaan hyväksytty. 92 rule puolesta vastaan hyväksytty. 40 esittelijältä yhteydessä edellisiin emme äänestä. Nyt johdantason kappaleet. 41 puolesta hyväksytty, 42 puolesta vastaan hylätty, tarkistus 1 riippuu edellisistä, 43 Grähiltä äänestys alkaa, 43. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistukset 2 ja 3 liittyvät edellisiin äänestyksiin. 44 puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 45, Koratsa Bild ja muut puolesta vastaan hyväksytty. 46, raukeaa. Tarkistus 5, esittelijältä puolesta vastaan hylätty. 47 Ryle puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 6 esittelijältä puolesta. Äänestys alkaa. Tarkistus 6 esittelijältä. Mr. De Jong Right. Äänestys päättyy. Selkeästi hyväksytty. 48, Koratsa Bilt ja muut puolesta vastaan hyväksytty. 49, Saldemosse puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 7 on sidoksissa edellisiin tuloksiin. Nyt sitten äänestämme päätöslausuman luonnoksesta kokonaisuutena. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty äänin 36, 0. Yksi tyhjä ääni taitaa olla. Edustaja Dion. Edustaja Bilan, haluatteko kommentoida tulosta? Tak, dziękuję bardzo komisio. Niin, puheenjohtaja. Kiitoksia tämän mietinnön hyväksymisestä. Ja samaan aikaan, jos mahdollista, haluaisin pyytää teiltä valtuutuksen aloittaa neuvottelut jotta saamme aikaan sopimuksen ensimmäisessä käsittelyssä. Uh, Selvä. Täytyy poliittisten ryhmien johtajien kanssa tarkistaa vielä, äänestetäänkö nyt vai pitääkö sopia koordinaattoreiden kokouksessa. Schwab ja Gebhard ja muut koordinaattorit, sopiiko, että annamme mandaatin esittelijälle ja varjoille aloittaa neuvottelut. Periaatteessa olemme samaa mieltä ja tämähän on hyvä tulos. Normaalisti sovitaan koordinaattoreiden kesken, mutta tässä tapauksessa tämä sopii kyllä meille. Halusin vain kuulla koordinaattoreiden kommentit. Totta kai asia voidaan viedä koordinaattoreiden käsiteltäväksi, mutta tämä on teidän päätöksenne. Edustaja Gebhardt. Minun mielestäni tässä asiassa minun puolueryhmäni äänestää puolesta. Eh, tässä mm, ei alun ollut tilanne selkä, selkeä ja tässä ei ole nyt mitään järkeä. Muuten siis me olemme tässä mukana näin poikkeuksellisesti. Anders. Anders. We have no problems by... Meillä ei ole ongelmia edetä tämän suhteen the same. Okay. And Mr. obviously prepared. Ja Beelan tietenkin ehdotti tätä. Tältä pohjalta voinko ehdottaa, että äänestämme siitä, että annamme mandaatin Bielanille valiokunnan nimissä avata neuvottelut neuvoston kanssa, jotta saisimme ensimmäisen käsittelyn sopimuksen tässä aiheessa. Käsiä nostamalla äänestämme. Aha, tarvitsemme luvut, eli koneäänestys jotka ovat jo äänestäneetkin. Äänestys alkaa siitä, että annamme mandaatin valiokunnalta. 37 37 äänestäjää. Onko vielä joku? 37 korttia on koneessa. Joku kieltäytyy äänestämästä. Äänestys päätetään, niin saamme selkeän tuloksen. Selkeä mandaatti valiokunnalta, 35 puolesta ääntä, ei vasta ääniä. Edustaja Dion, te ette vastusta neuvotteluja sentään. No hyvä. Kiitos esittelijälle. Jatkossakin toivomme edistystä tässä asiassa. Koordinaattoreiden päätös oli hyvin selkeä. Edustaja Bilan, onko vielä kommentteja? Ei ole puheenjohtaja. Haluaisin vain kertoa, että olen ollut jo yhteydessä puheenjohtajavaltio Tanskaan ja varjoesittelijöihin ja järjestämme 11. huhtikuuta ensimmäisen kokouksen, joten silloin saamme tämän työn päätöksen jo Tanskan puheenjohtajuuskaudella. Hyvä, kiitos johtoasemasta tässä aiheessa. Nyt voimme siirtyä äänestämään Engelin lausunnosta talous- ja rahaseon valiokunnalle. Yhteinen finanssitransaktioverojärjestelmä. Edustaja Engel, Haluaisitteko kommentoida ennen äänestystä tätä aihetta? Nothing long, uh... Ei mitään pitkiä puheita. Ehkä vain eh, eh, kerron, että tämä ei ole sellainen eh, äänestys, jossa kävisi samalla tavalla kuin edellisessä, koska on selvää, että tässä on erilaisia näkemyksiä talon sisällä asiasta. Mitä tahansa me teemme, niin me emme tiedä, mitä tälle tapahtuu jatkossa. Mutta jos äänestämme sillä tavalla, kun minä haluan, niin me vaikuttaisimme hyvinkin paljon tämän asian etenemiseen. Ja tämän asian kanssa on pitkään oltu jo tekemistä, joten tehkäämme se, mitä pitää. Any uh, Haluaako joku varjoista kommentoida? Manders, halusitteko kommentoida? Thank you, Chair. Just to make a statement that we've all... Kiitoksia. Me äänestämme tätä vastaan, koska emme usko, että meidän pitäisi lähteä tälle tielle. Eli haluaisin kiittää Engeliä tästä työstä. Tästä jo on keskusteltu aikaisemmin, mutta me äänestämme kaikkea tätä vastaan, koska me uskomme finanssitransaktioveroon ainoastaan, mikäli se on maailmanlaajuinen. Kiitos. check. tervetuloa varajäsenenä Kenties tekin haluatte vahvistaa saman näkemyksen. Uh, Kiitos, herra puheenjohtaja. Tulin juuri Ekon valiokunnasta. Siellä on naispuheenjohtaja. Anteeksi, tässä nyt lipsahti. No niin, kiitoksia tästä työstä, jonka edustaja Engel on tehnyt. Meillä on hieman erilainen käsitys asioista, eikä minun tarvitse nyt tässä käydä kuvaamaan, mitä vaiheita tässä äänestyksessä meillä on. Kuitenkin Mandersin kanssa olen mm, sitä mieltä, että jos tämä vero ei tule kokonaan maailmassa voimaan, niin se haittaisi Euroopassa toimintaa. Ja toinen asia on se, että me emme usko, että finanssisektoria pitäisi rangaista tästä kriisistä rahoitustransaktioverohan olisi sellainen rangaistus. Right, well, that's... Kiitoksia kovasti. Engel, saatte vielä mahdollisuuden käyttää puheenvuoron. it is funny. Um... Niin puheenjohtaja on hassua. Saattaa olla niin, että konservatiivit pahoittelevat sitä, että ikävä kyllä me emme vastaa nyt globaalista lainsäädännöstä. No olen tietysti samaa mieltä, mutta ikävä kyllä näin on. Right. Good. Niinpä. Professori Krios de uh, Exactly. Kiitos. Aivan vastakkaisista syistä kuin äskeiset kollegat, me hyvin voimakkaasti tuemme tätä lainsäädäntöä. Ei tämä ole mikään rangaistuslainsäädäntö viritelmä, vaan tämä on tällainen asioita korjaava lainsäädäntö. Se kohentaa taloutta ja tuo lisää oikeudenmukaisuutta taloudellisiin suhteisiimme. Well, I'm pleased everybody's... Hyvä. Toivottavasti kai, tai on hyvä, että kaikki ovat äh, määritelleet kantansa näin selkeällä tavalla. No niin. Avaamme äänestyksen artiklasta 1, tarkistus 31 Engeliltä, suullisella tarkistuksella, jonka näette puolesta vastaan hyväksytty. 31 raukeaa. 32 Kamposilta puolesta vastaan hyväksytty. 33 puolesta 33 koneäänestys. Uh, votes closed. Äänestys päättyy. Hylätty 18 puolesta ääntä. Herra Dion, eikö teillä ole korttia? Ettekö halua äänestää kortilla? No niin, se on kuitenkin hylätty. 19-18. Dionilla ei ole äänestyskorttia, joten hänen äänestyskäyttäytymisensä sitten kirjataan ylös. Sitten Paksasilta 35 puolesta vastaan hyväksytty. 34 raukeaa, 36 Galbertsiltä puolesta vastaan hylätty. 37 De Jongilta puolesta vastaan hylätty. 38 puolesta vastaan hyväksytty. 39 puolesta vastaan hyväksytty. 40 Artikla 3b uusi. Äänestys alkaa. 40. The vote is Äänestys päättyy. Hylätty. Jopa Dionin ääni mukaan laskettuna. Tarkistus 41. Puolesta. Vastaan. Hylätty. Kompromissi 1. Puolesta vastaan selkeästi hyväksytty. Nyt siirrymme 48 Galbelchiltä puolesta vastaan hylätty. Tarkistus 49 Korea de Campos puolesta vastaan hyväksytty. 50 puolesta vastaan hyväksytty. 51 raukeaa näin ollen 52. De Jong. Äänestys alkaa. 52. Oh, ah, change, we have change. The vote's closed. Äänestys päättyy. Selkeästi hylätty. Tarkistus 9 esittelijältä puolesta vastaan hyväksytty. 53 puolesta äänestetään koneella. Äänestys alkaa. 53. The vote's closed. Äänestys päättyy. Hylätty. 54. De Jong puolesta vastaan. Hylätty. 55. De Jong puolesta vastaan. Hylätty. Tarkistus 10 esittelijältä puolesta vastaan. Hyväksytty. 56 raukeaa. Sitten sitten 57 ja 8 puolesta vastaan hyväksytty molemmat. 11 esittelijältä puolesta vastaan hyväksytty, 12 rauennut, eikö niin? Kyllä. Nyt johdatus on kappaleissa olemme. 13 ja 14 raukeavat. Tarkistus 14 esittelijältä suullisella tarkistuksella puolesta vastaan selkeästi hyväksytty. 14 vedetty pois. 15 puolesta vastaan hylätty. Kompromissi 2 puolesta vastaan hyväksytty. Nyt tarkistus 18 Paksasilta puolesta vastaan hyväksytty. 19 Äänestys alkaa. 19. Uh, the vote is... Äänestys päättyy. Hylätty. Nyt tarkistus 20 esittelijältä suullisella tarkistuksella, jonka näette listalla puolesta vastaan. Hyväksytty. 20 raukeaa, 21, 21 puolesta vastaan selkeästi hyväksytty. 22 puolesta vastaan hylätty. Tarkistus 1 esittelijältä puolesta vastaan hyväksytty. 23 puolesta vastaan hylätty. 24 puolesta vastaan hyväksytty. 25 puolesta vastaan Hyväksytty. Nyt 26. Tässä on muutos. This is just to make the vote. Niin, että saamme selkeämmän kohtakohdalta äänestyksen. Ehdotus on seuraavanlainen. Esittelijän suostumuksella ensin äänestämme tästä kohdasta ilman sanoja Member States. Ilman sanoja Member States. Siitä tulee sitten erillinen äänestys, jossa otetaan mukaan sanat Member States. Onko tämä selvää? Osa yksi. Kohta ilman sano, sanoja member states puolesta. Vastaan hyväksytty. Ja nyt sanat member states puolesta. Vastaan hylätty. 27 de Jong puolesta vastaan hylätty. Tarkistus kolme esittelijältä puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta vastaan selvästi hyväksytty. Nyt tarkistus neljä esittelijältä puolesta vastaan hyväksytty, viisi esittelijältä puolesta vastaan selvästi hyväksytty, 30. Äänestys alkaa, tarkistus 30. The vote is closed. Äänestys päättyy. Hylätty. Nyt äänestämme lausunnosta. Kokonaisuutena äänestys alkaa. Votes closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Äänin 27 puolesta ja 8 vastaan. Herra Engel, kiitos työstänne tässä aiheessa. Ja varmasti teillä on mukavaa talous- ja rahasiaan valiokunnassa, kun puolustatte meidän kantojamme. Kiitos. Good, okay. Uh, thank you very much. No niin, hyvä. Kiitoksia. So now we're going to move... Nyt me jatkamme Gebhardin mietintöön, jos voisin pyytää, hyvät naiset ja herrat, meillä on vielä muita kohtia esityslistalla. Jos poistutte salista, niin tehkää se hiljaa, koska me haluamme pyytää edustaja Gebhardia esittelemään mietintöluonnoksensa teille. Kaikilla pitäisi olla kopio asiakirjasta, vaikka sitä kansiossa ei ollut alun perin. The first opportunity that we've... Meillä on ensimmäinen mahdollisuus, joka meille nyt tarjoutuu puheenjohtajakokouksen virallisen päätöksen jälkeen, perua meidän pyyntömme. Mehän taistelimme kovasti Kephadin rinnalla tämän puolesta. Meillä oli hyvät argumentit, mutta joka tapauksessa talous- ja valiokunta on vastuuvaliokunta. Tiedän, että Kephad on tehnyt jo läheistä yhteistyötä esittelijän, esittelijöiden kanssa ja voimme olettaa, että meidän mietinnöllämme on merkittävä vaikutus tämän aiheen kehitykseen. Hän varmasti esittelee tämän näkökulman pian. Järjestelyä on muutettu, joten haluaisin tietää, kuinka moni varjoesittelijöistä on paikalla ja kuka puhuu kenenkin puolesta. Hans-Peter Mayer on paikalla. Schmidt, tuleeko hän? Manders? Manders, tuleeko Ulle Schmidt vai puhutteko hänen puolestaan? Ah, there you are, right. Ah, siellähän te olette. En, enpä huomannut. Mr. Schmidt is here. Mr. Schmidt on paikalla, Turunen on täällä, Dion on täällä ja minä puhun Foxin nimissä. Hän ei ole valitettavasti paikalla. Ja komission edustajakin on paikalla. Tervetuloa jälleen. Pitemmittä puheitta puheenvuoron saa esittelijä edustaja Gebhardt, olkaa hyvä. Ja, dankeschön, dankeschön, Herr äh, Vorsitzender. Kiitos puheenjohtaja. Minun mielestänikin on hyvin valitettavaa se, että puheenjohtajakokous päätti, e, että talousvaliokunta olisi tässä toimivaltainen valiokunta – vastuuvaliokunta, koska minun mielestäni tässä on nimenomaan kysymys kuluttajan suojasta, eli meidän valiokuntamme asiasta. No mutta täytyy nyt kuitenkin tehdä parhaansa ja ottaa esille eh, sellaisia kuluttajasuojaan asioita tähän, että ne ovat mietinnössä hyvin näkyvillä. Meillä on hyvin eh, tiivistä yhteistyötä, joten meidän valiokuntamme tulee olemaan hyvin tiiviisti tässä mietinnössä mukana. Tässä on kysymyksessä kuluttajasuojakysymys. Jos me ajattelemme, että peruspankkipalvelut jokaisella eurooppalaisella pitäisi olla, ja kun ajattelen jokaista tavallista, ikoitan kaikkia ihmisiä Euroopan unionissa olevia henkilöitä. Ei ole kysymyksessä vain kuluttajat näin kapeasti katsottuna, vain myöskin pieniä yrityksiä, opiskelijoita ja muita henkilöitä tässä yhteydessä. Se on hyvin tärkeä kysymys, että me, me todellakin tarkkaan määrittelemme sen, ketä kaikkea tämä koskee, eli ke, kenellä kaikella on oikeus tällaiseen peruspankkitiliin. Tässä yhteydessä haluaisin vielä yhden asian ottaa esiin, sanon sen vielä uudelleen, koska jossakin joku on väärin perustein sanonut, että pitäisi olla pakosta pankkitili, ja tämä ei näin ole. Siis se on, ihminen voi pitää patjassa rahojaan. Ei tässä ole minkäänlaista pankkitilipakkoa luomassa, vaan se, että ihmisellä on oikeus pankkitiliin, jos hän vaikka on koditon. Ja se on minulle hyvin tärkeä asia koska monet kodittomat, heillä on, on rahaa ja he pelkäävät, että yöllä rahat varastetaan, eikä ole kovin yksinkertaista saada tiliä tällaisille ihmisille, mutta sen haluaisin toteutuvan. Sitten on myös nuoria, jotka opiskelevat toisissa maassa Erasmus-opiskelijoina ja sitten he haluavat tehdä vuokrasopimuksen, mutta se ei käy, koska heillä ei ole pankkitiliä. Mutta jos tällainen opiskelija menee sitten siinä maassa pankkiin, niin sanotaan, että et, et voi saada tiliä, koska sinulle ei ole osoitetta. Tällainen kokemus Euroopasta, eihän Eurooppa ole tällainen, tässä on vaikea tilanne. No, sanotaan, että SEPA-järjestelmä meillä on, mutta sehän ei ole vielä täysin käytössä ja meidän täytyy huolehtia siitä, että sekin etenee. Se, että peruspankkipalvelut saa, niin on kysymys siitä, että mitä tällaiseen tiiliin, pankkitiliin nyt sitten liittyy. Jokainen ihminen, joka on laillisesta Euroopan unionissa, hänellä tulee oikeus avata pankkitili rahoituslaitoksessa, e, joka toimii Euroopan alueella. Hänellä on oikeus tilien ja sen käyttöön. Ja tämä ei mitenkään riipu siitä, onko hänellä tili jossain toisessa maassa vai ei. Tässä viittaan jälleen näihin opiskelijoihin, jotka ehkä opiskelevat useammassakin maassa. Ja hänellä on, on tietenkin tili omassa maassaan, mutta haluaa toisessakin maassa tilin avattavaksi. Jäsenvaltioiden pitäisi huolehtia asioista. Tämä on jäsenvaltioiden asia eikä eikä Euroopan unionin asia. Se, että jos, jos tällaisesta eh, tilinavaamisesta eh, kieltäydytään, niin että tästä pitää heti ilmoittaa, jos, jos ei tällaista tiliä saada avatuksi. Ja tässä täytyy myös olla oikeudellinen valitusoikeus. Saattaa olla sellaisia tilanteita, joissa tällain, tällaista oikeutta tiliin ei todellakaan anneta. Silloin täytyy selkeästi ilmoittaa, miksi tiliä ei voida avata. Tämä liittyy asioihin, joita olemme muualla säädelleet, kuten rahanpesu tai muut sellaiset tilanteet, jotka ovat epäselviä. Tässä on myös niin, että jäsenvaltiolla täytyy olla mahdollisuus sanoa pankille, että tässä ja tässä eh, tilanteessa kon, tila, tiliä ei voida avata, koska sillä tehtäisiin jotain laitonta. Mutta kuitenkin nämä pitäisi rajoittaa ainoastaan sellaisiin tapauksiin, jotka ovat hyvin tärkeitä, valtion turvallisuuden kannalta tai ovat korruptioon liittyviä asioita. Joten niin tällaisia siis muista syistä tiliä ei saa ihmiseltä kieltää. Pitkän harkinnan jälkeen olen, todenneet, olen todennut, että kaikki pankit, jotka antavat toimivat eh, yksityispankkeina ihmisille, heillä täytyy olla velvollisuus antaa tili ihmiselle. Ja on, on niin, että me haluamme tervettä kilpailua pankkien välille, emmekä halua tilannetta, että, että jotkut tietyt pankit joutuisivat tällaisen tilin avaamaan ja toiset sitten eivät. Mutta kuitenkin jäsenmaat ovat se taho, joka tämän asian käytännössä hoitaa. Me tiedämme nimittäin, että tietyissä jäsenmaissa, kuten esimerkiksi Itävallassa, on tiettyjä pankkeja, jotka erityisesti hoitavat tämän tyyppisiä tiliasioita ja, ja näin tiedämme, että tilanne vaihtelee maasta toiseen. No sitten mikä on tällainen perustiili, minkälaisia tuntomerkkejä sillä on? Minkälaisia toimia tililtä voitaisiin suorittaa? Pitää olla mm, tilin avaaminen, tilin käyttö ja tilin sulkeminen. Siihen pitää kuulua myös rahan sijoittaminen tilille sillä tavalla, että voidaan suoraveloitus veloitus asioita hoitaa tällaisella maksukortilla. Nämä ovat aivan tällaisia perusasioita, joita kaikki ihmiset tarvitsevat, jos ihminen haluaa yhteiskunnassa elää. Ja siksi tällaisia perustoimintoja täytyy olla käytettävissä. Perustili, se sen ei pidä riippua muista ostetuista palveluista, niiden olemassaolosta – ja tätä pitää korostaa, koska me tiedämme, että eräissä maissa pankit sanovat, että kyllä perustili on ihan ok, mutta me annamme teille vain sellaisen, til, sellaisen vain, jos te ostatte meiltä muitakin palveluita. Näin asioiden ei pidä olla, koska tällainen perustili on, on tällainen aivan ö, yksi perustili vaan. Sitten tällaisia prepaid-kortteja koskien e, voisi olla jonkinlainen tällainen luottokin olemassa, tai tällainen luotto, luotto toimi kuitenkin niin, että sitten ei voitaisi tiliä ylittää. Se voisi olla jonkinlainen protonkortti tai, tai muu sen tyyppinen e, palvelu, joka tilissä myös pitäisi olla. Nykyään on paljon perustilejä, joita voi käyttää ainoastaan internetin avulla. Se on tietenkin sähköiselle kaupalle, mitä mainioin, ratkaisu, mutta kuitenkin on ihmisryhmiä, jotka eivät pääse tällaisen palvelun piiriin. Eli se ei voi olla ainoa mahdollisuus käyttää, käyttää tiliä. Esimerkiksi kodittomilla ei ole internettiin pääsyä. On myös vanhoja ihmisiä tai opiskelijoita, No ehkä opiskelijoilla nykyään kaikilla on internet, mutta jostakin syystä voi olla sosiaalisesti heikommassa asemassa olevia ihmisiä, joilla ei ole internetin käyttömahdollisuutta. Heillä täytyy kuitenkin olla oikeus perustiliin ja sen tilin täytyy olla turvallinen ja käyttäjäystävällinen. No mitä sitten, jos haluaa vaihtaa pankkia? Sellainenkin mahdollisuus pitäisi olla olemassa – Siihen ei pidä liittyä minkäänlaisia kustannuksia. Ja jos pankki sitten kuluja haluaa periä tai maksuja, niin ne pitää olla sellaiset kulut, jotka ovat vain välttämättömiä organisatorisia kuluja, jotka ovat syntyneet tilinvaihdossa, eli ei, ei mitään muita lisäkuluja saa olla. Nämä ovat tärkeitä asioita. Ei minkäänlaisia maksuja tai mm, tällaisia sakkomaksuja eh, silloin, jos ihmisellä ei ole tarpeeksi rahaa eh, tilillä laskun maksuun. Esimerkiksi eh, jos on kysymys rahoista tai tällaisista arvopäivistä, jolloin pankki Tarvitse rahat heti. Jos, jos on tällä maksu, Eli siis jos rahaa ei, ei jostakin syystä ole tilillä ja e, pitää maksua varten menee, menee tällaisia ikään kuin sakkomaksuja, niin pitää näistäkin tilanteista huolehtia jos siis tällaisia hyvin lyhytaikaisia tilinylityksiä on, niin ne pitää pystyä tekemään ilman mitään sakkomaksuja. Joissakin maissa tällaisia pieniä ylityksiä sallitaan. Tämäkin on asia, joka pitäisi jättää jäsenvaltioille määriteltäväksi, sallitaanko tällainen vai ei. Toiset halu- maat haluavat tällaisen mahdollisuuden eh, olevan ja, ja toiset eivät. Eli pieniä ylityksiä, se on sellainen asia, mikä, mikä täytyy myöskin jättää jokaiselle jäsenmaalle itse päätettäväksi. Sitten tietosuojakysymykset. Henkilötiedot, jotka koskevat kuluttajaa. Siis tietosuojan täytyy olla korkeatasoista. Ja erityisesti niiden e, ihmisten kohdalla, jotka ovat ajautumassa maksukyvyttömien, jolla on hyvin vaikea tilanne. Nämä tiedot pitää poistaa, niitä tietoja ei saa käyttää sillä tavalla, että kansalainen joutuu huonoon tilanteeseen siitä syystä, että tällaiset tiedot ovat tulleet esille. Sitten myös valitusoikeudet joissakin maissa on jo tällaisia sääntöjä, mutta sellaisissa tapauksissa, joissa ei tällaisia riitojen ratkaisumenettelyjä ole, niin niitä täytyisi ottaa käyttöön. Lisäinstrumentti täytyy ottaa käyttöön sellaisia tapauksia varten, jossa jonkinlaista riitoja tulee koska kansalaisten tilanne on hyvin vaikea, jos he eivät tiedä kenen puoleen kääntyä, kun ongelmia on. No sitten avoimuus ja läpinäkyvyys kaikkien palveluiden kohdalla. Se täytyy toteutua samalla tavalla kuin muissakin, muillakin kuluttajasektorilla, niin se on aivan selvää myös tässä finanssisektorilla. Se, miten direktiivi sitten pannaan täytäntöön ja miten sitä seurataan, EU-komissiolta täytyy pyytää, että viimeistään kahden vuoden jälkeen siitä, kun tämä on astunut voimaan, laaditaan laaja raportti täytäntöönpanoasiasta. asiasta. ja pitää tehdä ehdotuksia sitten niistä toimista, joita tarvitaan, jotta tilanne paranisi. Ja tämä tietenkin on aina tehtävä sillä tavalla, että kuluttajan oikeudet ja kuluttajasuoja toteutuu. On hyvä, että kaikki nämä teemat, jotka tähän asiaan kuuluvat, että ne tällä tavalla otetaan esille – minä tapasin varjoesittelijän jo ensimmäisen kerran. Minä olen hyvin monta kertaa tavannut esittelijän Ekon valiokunnasta. Ja minun käsitykseni on sellainen, että hyvin hyvässä konsensuksessa voimme jatkaa työtä. Ja nyt minä jo etukäteen kiitän tästä yhteistyöstä ja kaikista niistä ehdotuksista, joilla tätä eh, direktiiviä voidaan vielä parantaa. Kaikkea en voinut ottaa huomioon sitä, minkä olisin halunnut, koska tässä on rajoituksia sille, kuinka pitkä lausunto voi olla. Mutta tietenkin tarkistuksia on vielä mahdollista tehdä. Kiitos. Uh, well, thank you very much indeed. Um, Kiitoksia Gebhardt tästä erinomaisesta työstä tämän ehdotuksen suhteen. Olen pettynyt siihen, että me voittaneet tätä tapausta itsellemme, mutta joka tapauksessa me olemme vieneet tätä asiaa näin pitkälle kuulemisenkin puitteissa, että uskon, että meillä on huomattava vaikutus tähän lopputulokseen. Ja voimme varmasti luottaa siihen, että sinä tuot kantamme esille. Sitten varjoesittelijät. Ensimmäisenä Hans-Peter Maija. Ja jos muut haluavat puhua, niin se on mahdollista. Ja sen jälkeen sitten Schmidt ja Turunen. Ja, Kiitoksia puheenjohtaja. Haluan kiittää Gebhardia tästä työstä ja mietinnöstä, jossa on hyvin kattavasti käsitelty näitä asioita. Minulla on vain vähän huomautettavaa, olen valtaosasta täysin samaa mieltä. Ehkä yksi täydennys. Eli voitaisiin selkeämmin todeta, että perustilin saatavuus ilman, että siihen liittyy muita ehtoja, se on varmistettava – ja tällä nyt tarkoitan, ettei voida sanoa, että ensin pitää olla vuokrasopimus ja sitten perustili. Näin ei voi tehdä. Eli kaikki nämä asiat, jotka eivät millään tavalla liity tiliin, niin ne täytyy sulkea erityisesti pois, jotta sitten yksityistapauksissa ei tule näitä ongelmia. Eli mitään vuokrasopimusta ei voi vaatia. Eli kaikki, mikä ei liity tiliin tai rahan, sitä ei voi pitää kriteerinä perustilin avaamiselle. No sitten vielä nämä vastuukysymykset. Me olemme huomanneet, että talous- ja raha-asioiden valiokunta johtaa tätä asiaa. Yritimme saada aikaan kompromissin tästä korotetusta, paremmasta yhteisvastuusta meidän valiokuntamme kanssa. Meillähän oli yksi kompromissiehdotus jo esillä – No nyt saimme vähemmän kuin halusimme. Ja en, minä en tätä kyllä hyväksy, mutta näin on päätetty. Piste. No sitten toisaalta tässä yhteydessä on erittäin hienoa, että komission jäsen Barnier eilen puhui toimittajille. Ja tänään niistä voi sitten lukea lehdissä. Ja hän sanoi, että normaalinkin tilin osalta näiden tilin hoitokulujen avoimuus ei aina ole itsestäänselvyys. Eli pitää olla nyt kurinalainen ja käyttää näitä sääntöjä. Meillä täytyy olla lainsäädäntöehdotus, ja hän itsekin sanoi, että Barnier haluaa lainsäädännöllisiä vaatimuksia, että jokainen kansalainen riippumatta taloudellisesta tilanteestaan voi avata perustilin. Komissio ja Barnier olivat toivoneet itsesääntelyä, mutta se nyt ei toimi. Eli voimme pitää kiinni tästä kannasta, että me voimme tehdä tästä oma aloitemietinnön emmekä vain lausuntoa, ja voimme vaatia, että komissio tekee tästä lakiehdotuksen. Ja jos on siis tällainen sisältö, josta juuri on puhuttu mutta komission pitää selkeästi todeta, mitkä ovat ehdotuksen painopistealueet. Onko kyse vain pankkisääntelystä vai onko tämä kuluttajasuojalainsäädäntöä? Ja mielestäni perustili liittyy kuluttajakysymyksiin suhteessa pankkiin. Ja silloin asiasta pitäisi vastata valiokunnan, joka käsittelee näitä asioita. No, pankit eivät kuitenkaan ole tätä muomassa, luomassa tätä, vaan sisämarkkinavaliokunta on nyt käynnistänyt tämän menettelyn. Eli kun ajattelemme tätä, sen pitäisi näkyä myöskin komission ehdotuksessa, ja silloin myöskin parlamentissa meillä on selkeämpiä tietoja, joiden pohjalta voimme käydä keskustelua. Eli suosittelen, että me haluamme selkeitä lainsäädännöllisiä säädöksiä, ja me haluamme todeta selkeästi, että kyse on laista, joka antaa kuluttajille oikeuden perustiliin, ja kyse on siis lähinnä kuluttajakysymyksistä eikä niinkään pankkien säätelystä. Uh, thank you, Mr. Meyer. Kiitos. Herra Schmidt. Thank you very much, Mr. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos edustaja Kephadille. Valtavan tärkeä työsarka. Olen periaatteessa itsesääntelyn kannalla. Meidän pitäisi käyttää tämän tapaisia välineitä enemmänkin. Mutta tässä kuitenkin puhumme hieman toisesta asiasta. Me puhumme pankeista osana yhteiskuntaa. Mehän kaikki tiedämme, että veronmaksajien rahoja on käytetty pankkien pelastamisessa kautta maailman ja myös Euroopassa. Jäsenvaltiot ovat toimineet näin, koska kyseessä on koko maksujärjestelmän elintärkeä osa – kun pidämme nämä argumentit mielessä, niin jopa minä voin hyväksyä, että kyseessä on kansalaisten perusoikeus. Tämän suhteen minulla ei ole ongelmaa, vaikkakin uskon itsesääntelyyn ja, ja olen tavallaan fundamentalisti liberaali. Voimme aloittaa siitä, että esitämme kysymyksen, Miksi juuri nyt komissaari Barnier uskoo lainsäädäntöaloitteeseen ja vuosi sitten hän oli toisella kannalla? Tämä on mielenkiintoinen kysymys. Mutta kyllä me voimme häntä auttaa, järjestelmää auttaa tässä. Minusta todellakin me tarvitsemme tätä. Oikeastaan taustalla on useitakin syitä. Me elämme tällaisessa käteis yhteiskunnassa ja jos me haluamme turvallisempaa yhteiskuntaa, niin tilien käyttö, luottokorttien käyttö on sellainen, johon täytyy valmistautua. Aivan niin kuin jo sanottiin, kaikki tämä olisi helpompaa, jos meillä on keinot torjua rahanpesua, aivan niin kuin mainitsitte. Ja Yleisesti ottaen olen ehdotuksesta samaa mieltä. Haluaisin vain korostaa tiettyjä seikkoja. Oikeastaan näitä on ainakin viisi. Ensinnäkin kulujen tasapainottaminen toisaalta tilin käyttäjien ja pankkipalvelujen tarjoajien välillä. Toisaalta täytyy olla todellisia valinnan mahdollisuuksia kuluttajilla, esimerkiksi niin, että rohkaistaisiin eh, maksupalvelujen tarjoajia hyvin laajalti. Täytyy olla myös valitusten käsittelymekanismi. Neljänneksi täytyy päästä sopimukseen määritelmästä sen suhteen, mitä perusmaksutili pitää sisällään – sen pitäisi sisältää maksukortin ainakin. Ja sitten pitäisi sopia siitä, miten voimme helpottaa kaiken laillisten asukkaiden mahdollisuuksia. Mehän olemme samaa mieltä siitä, että kyseessä täytyy olla laillisesti oleskelevan henkilön. Paljon yksityiskohtia voidaan kyllä kyseenalaistaa. Perusargumentti ja perusehdotus tältä valiokunnalta olen talous- ja rahasianvaliokunnan jäsen ja täällä olen varajäsenenä, joten tämän talon ulkopuolella en usko, että nämä tehtävän ja on erottelut ovat niin kovinkaan tärkeitä. Mutta tässä aiheessa meidän täytyy varmistaa, että saamme aikaiseksi lainsäädäntöehdotuksen. Ovatpa syyt sitten mitkä tahansa. Ovatko ne sitten äh, talouden perusteluja tai kuluttajaetuja. Mutta me tarvitsemme nimenomaan oikeudellista aloitetta kansalaisten edun nimissä EU:ssa. Ja toivottavasti saadaan aikaiseksi oikeudenmukainen kompromissi molempien valiokuntien välille. Kiitos. Kiitos, herra Schmidt. Turunen. Thank you. Um... Kiitoksia. No näistä vastuukysymyksistä. Minä olen kummassakin valiokunnassa. No oikeastaan te olette ihan samalla linjalla. Nämä mietinnöt ovat hyvin samantyyppisiä. En nyt näe oikeastaan mitään ristiriitaa. No tietysti voisi sanoa, että tämä on pikemminkin kuluttajadirektiivi, ja toiset sanovat, että tämä on pankkeihin liittyvää sääntelyä, koska pyydetään, että pankit tuottavat tiettyjä palveluita, mutta sitten, no, hm, niin. Jos olisi suuria mielipideeroja, niin varmaan olisin tässä tiukemmin mukana, mutta kuten Olli Schmidtkin sanoi parlamentin ulkopuolella, meidän täytyy saada aikaan selkeitä tuloksia ja uskon, että se onnistuu. No sisällöstä voimme sanoa, että me pidämme tätä mietintöä erittäin hyvänä. Me olemme samaa mieltä kaikista tärkeimmistä kohdista ja painopistealueet on katettu ja me tarvitsemme siis direktiivin ja toiseksi meidän täytyy selkeästi todeta, että tämän kuluttajien oikeus ja myöskin pankkien velvollisuus on näin toimia. Ja kolmanneksi tämän pitäisi olla helposti toteutettava oikeus ja neljänneksi meidän pitäisi vähän yksityiskohtaisemmin kuvailla – näitä piirteitä, eli mikä on peruspankkitili, se on mielestäni tehty hyvin. Ja viidenneksi meillä täytyy olla tietoa, jotta voimme varmistaa, että tämä ei ole pelkästään lainsäädännössä, vaan myöskin ihmisten mielissä ja jokapäiväisessä elämässä, että tätä oikeutta voi käyttää. Eli kaikki on oikeastaan katettu. Ehkä vihreästä lisäisimme vielä hiukan täsmällisempiä sanamuotoja, esimerkiksi maksuista, kuinka paljon ne saavat maksaa. Tähän on kirjattu, että sen pitäisi olla joko ilmaista tai sitten kohtuuhintaista. No ehkä voitaisiin vähän tarkemmin määritellä, eli että sen ei pidä olla kalliimpaa kuin palvelun tuottamisen hinta tai jotain sellaista. Ja sitten mitkä pankit liittyvät tähän? No ehkä talous- ja rahasuurivaliokunta voi hoitaa sen, en tiedä mutta sillä oli aika täsmälleen sanamuutos siitä, mitkä pankit ovat velvollisia tarjoamaan tällaisia tilejä ja mitkä sitten taas eivät. Koska esimerkiksi keskuspankit tietenkään eivät ole velvollisia ja ehkä muut, ehkä hyvin pienet pankit esimerkiksi. Eli tätä voitaisiin miettiä. Sitten voitaisiin vielä tarkastella näitä riidan ratkaisumenettelyitä. Ehkä voitaisiin vielä yhdistää tämä johonkin olemassa oleviin mekanismeihin, koska meidän ei pidä keksiä mitään uusia. Eli tarkistuksemme vain lisäisivät jo sitä, mitä on jo todettu. Ja sitten en nyt vielä ole päättänyt tästä uudistamiskysymyksestä. Yhtäältä ei ole realistista, meidän pitäisi vain vaatia sitä, että on oikeus avata perustili, mutta toisaalta meidän pitäisi ainakin keskustella siitä. Eli esimerkiksi hyvin pieni uudistus, mutta en ole vielä itse päättänyt. Meidän pitäisi keskustella tästä, eikä kokonaan sulkea sitä vielä pois. Mutta joskus ajattelen, että no onko se realistista, pitäisikö meidän vain korostaa näitä sekoja, jotka varmasti saamme läpi eikä kukaan vastusta, mutta pidetään tämä vaihtoehto avoimena ja käydään todellista keskustelua. Minä nyt en ole vielä tästä asiasta tehnyt päätöstä. Uh, thank you very much. Uh... Kiitos. Entäs muutama sana oman ryhmäni varjon nimissä. Meillä ei ole vielä mahdollisuutta ollut lukea Gebhardin mietintöä yksityiskohtaisesti. Hän tulee paikalle huomenna, mutta varjoesittelijämme lähestymistapa on aika lähellä Smithin kantaa. Smith on vakuuttunut siitä, että tarvitsemme lainsäädäntöä. Me olemme kuitenkin hieman skeptisiä sen suhteen. Katsotaan, miten asia kehittyy. Olen tyytyväinen eh, siitä, että Gebhard on sisällyttänyt liittänyt tähän sen, että välttämättä kyseessä eivät ole pankit, jotka tarjoavat tällaisen äh, palvelun sellaisille kuluttajille, jotka ovat hyvin liikkuvaisia tai jotka ovat hyvin varhaisessa vaiheessa työuransa esimerkiksi ja näin ollen heillä ei ole sellaista, tila, sellaista tietoa tukenaan, jota pankit usein haluavat. Tietyllä skeptisyydellä kyllä suhtaudun tähän, mutta muistutan, että on Euroopan ulkopuolella käynnissä kokeiluja sellaisissa yhteiskunnissa, joissa on varsin vähän saatavissa pankkipalveluja. Ja siellä tällaiset mobiilipalvelut ovat olleet varsin onnistuneita esimerkiksi rahasiirtojen yhteydessä. Monet kansalaiset käyttävät viestintää nimenomaan tällaisella ennakkomaksu järjestelmillä, prepaid-korteilla, henkilökohtaisten viestintävälineiden avustuksella. Näin he voivat tällaisella prepaid-kortilla käyttää kännykkäänsä, matkapuhelintansa ja toteuttaa nämä toiminnot paljon edullisemmin. Totta kai tähän liittyy myös turvallisuuskysymyksiä. On huolehdittava tietyistä seikoista – Täytyy niin ikään varmistaa, että jos oikeudelliset puitteet saadaan, niin ei jätetä muita toimijoita kuin pankit tämän ulkopuolelle. Kenties haluaisimme jopa rohkaista innovatiivisten ratkaisujen kehittämistä. Ongelma pankkisektorilla tällä hetkellä on se, että paineet ovat niin kovat pankeissa parantaa tulostaan niin, että pankit oikeastaan hyvin merkittävästi leikkaavat perinteisistä toiminnoistaan, esimerkiksi lainanannosta pk-yrityksille. Ei tämä ole läheskään niin vahvalla tasolla kuin mitä sen pitäisi olla. Jos nyt uusia vaatimuksia pankeille esitetään tässä tilanteessa, kun heidän tulevaisuutensa yhteiskunnassa on jo näin kyseenalainen, niin kenties haluamme vielä tätä pohtia syvällisemmin. Voisi olla muitakin innovatiivisia ratkaisuja ratkaisun löytymiseksi onpa sitten lopullinen suositus mikä tahansa, niin meidän täytyy miettiä hieman laajemminkin kysymystä kuin, että vain ajattelemme, että pankit ovat ainoa taho, joka, jotka voisivat tarjota tällaisia perusmaksutilejä. Edustaja Gebhardt myös nosti tämän esille. Tässä Foxin panos ja varmasti hän sitten yksityiskohtaisemmin selittää tätä varjoesittelyiden kokouksessa. Haluaako joku valiokunnan jäsen vielä käyttää puheenvuoron? Herra Dion, oletteko varjoesittelijä? Pahoittelen, että en tätä huomannut. Thank you very much. Uh, Kiitos puheenjohtaja. On vähän outoa tässä tämä minun näkemykseni on se, että tämä tosiaankin on kuluttaja-asia ja tässä IMKON olisi pitänyt olla vastuuvaliokunta. Ja toisaalta sitten Jürgen Kluten kanssa minä olen keskustellut ja ehkä on tärkeää ottaa mukaan Rova Gebhardin ajatukset eh, tähän mietintöön ja olen luvannut sen tehdä. Ryhmäni on myös hyvin tyytyväinen eh, niihin tietoihin, joita Rova Gebhardilta tuli. Meillä on hyvin vähän kommentteja asiasta, mutta yksi asia. Tämä liittyy suositukseen kaksi Täällä on selkeästi otettu mukaan tämä velvoite pankin tarjota perustiliä. Ja sitten täällä sanotaan, että, että pitäisi myös kertoa ne syyt, joista johtuen tällaisesta kieltäydytään. Täällä puuttuu jotain, esimerkiksi, että tilin antamisesta ei voida kieltäytyä, mutta jos näin on, niin pitää syyt antaa. Ehkä sitä on ajettu takaa en ole ihan samaa mieltä mm, tästä äskeisestä analyysistä, jonka mukaan GSM voitaisiin käyttää, koska onhan pankeillakin tällaisia järjestelmiä, jos vaikka halutaan tilisiirto tehdä, niin kyllä se hyvin vaikeaa on kännykän kautta tehdä. Tämä on tässä mietinnössä myös kuvattu, joten Gebhardin linjoilla olen. Me tarvitsemme lainsäädäntöaloitetta tälle sektorille. Yes, I'm sorry Dennis that I excluded you from the cycle. Olen pahoillani, että jäitte pois tästä kerroksesta. No niin, varjoesittelijät ovat puhuneet. Komission edustaja on kuunnellut tätä keskustelua. Te saatte puheenvuoron sen jälkeen vielä Gebhardt. No, no, thank you, Chairman. Uh, at Kiitoksia. Komissio konsultaatiovaiheessa, kun se valmistelee pankkitilipakettia, jonka sitten esittelemme vuoden loppuun mennessä. Ja tänään käynnistetään julkinen konsultaatio, joka käsittelee pankkimaksujen avoimuutta, niiden vertailtavuutta. Komission jäsen Barnier puhui tästä lehdistölle eilen itse sääntelyä haluttiin tällä saralla, mutta se ei onnistunut. Sitten tilien vaihtaminen on myöskin aihe. Itse sääntelyaloite oli teollisuuden puolessa ja komissio totesi, että henkilöstöllä ei ole riittävästi koulutusta varmistaakseen, että tämä mekanismi toimii. Eli tätä täytyy vielä tarkastella uudelleen ja odottelemme nyt sitten konsultaation tuloksia. Sitten on kysytty myöskin peruspankkitilien saatavuudesta kaikille sidosryhmille. Ja tähän liittyy se velvollisuus, joka jäsenvaltioilla on, eli ilmoittaa komissiolle tämän ehdotuksen seurannasta ja jäsenvaltioiden pitäisi ottaa sitten meihin yhteyttä tammikuun loppuun mennessä. Ja me nyt odottelemme vielä tiettyjä vastauksia. Ehkä voisin antaa puheenvuoron kollegalleni, joka voi sitten lyhyesti kertoa siitä, mikä on tilanne jäsenvaltioissa. Me olemme saaneet 20 notifikaatiota jäsenvaltioilta Täällä on kuudella maalla aloite käynnissä, jotta lähentyisivät tätä suositusta vähän eri asteisesti. Ja 14 muuta maata eivät ole vielä suunnitelleet erityistoimia tämän suosituksen suhteen. Ja suurin osa näistä maista kuuluvat sellaiseen ryhmään, jolla ei ole tähän mitään kansallista kehystä olemassa. Was very brief. Um... As to the, uh... Sepäs oli lyhykäisesti sanottu. Meillä ei ole juurikaan sanottavaa tästä aloiteluonnoksesta. Olemme totta kai kiitollisia parlamentille ja tälle valiokunnalle niin, että aloitetta kehitetään niin, että se sitten sopisi tähän prosessiin. Totta kai se poikkeaa suosituksesta, mutta teillä on oikeus tähän. Panemme merkille nämä eri suuntaviivat – Kaikkia pankkeja kehoitetaan tarjoamaan perusmaksutiliä. Me jätämme suosituksessa tämän valinnan vapaaksi jäsenvaltioille. Pitäisikö kyseessä olla kaikki pankit, jotkut pankit vai vain joku tietty pankki? No sitten tällainen puskurivyöhyke, johon Gebhardt viittaa, ja toleranssi sen suhteen, voisiko tili olla hieman miinuksella, on olemassa jo tietyissä jäsenvaltioissa, erityisesti Tanskassa. Mahdollisuus luottomahdollisuudesta totta kai on hyvin vaikea, arkaluonteinen kysymys. Tästä varmasti kannattaa keskustella. Ja sitten nämä prepaid-kortit, joka on hyvin mielenkiintoinen elementti, se on käytössä tietyissä jäsenvaltioissa, mutta suosituksissa emme tätä pohdi. Periaatteessa olemme nyt kuulemisvaiheessa ja kaikki hyvät ajatukset, jotka tähän prosessiin tulevat mukaan, ovat hyvin tervetulleita. Haluamme kiittää Gebhardia ja muita varjoesittelijöitä panoksesta. Um, so Evelyn... Kiitos. Me, meillä on vielä noin minuutin verran aikaa, Evelyn Gebhard, jos haluatte vielä käyttää puheenvuoron. Ja, Ich möchte... Kiitos. Haluaisin kiittää kaikkia puhujia ja me olemme todellakin hyvällä tiellä. Ja täytyy muistuttaa siitä, että kun parlamentti päät, siis on päättänyt tällaisesta lainsäädäntöpäätöslauselman laatimisesta, niin me olemme aivan oikealla puolella. Tällä tavalla me autamme komissiota pääsemään eteenpäin. Barnier ja komissio ovat tähän sitoutuneet jo 2011. Tämä oli työohjelmassa. Sitten siitä tuli suositus jäsenvaltioille, mutta se oli liian vähän. Se, tällaista suositellaan, mutta kuitenkin eh, lainsäädäntöteksti niin vaikeaa kuin se onkin, niin täytyy muistuttaa siitä, että jäsenvaltiot ovat lupautuneet tämän tekemään. Eli sitäkään ei saa unohtaa. Sitten kollegat, eh, minä kiitän siitä, mitä sanoitte. Olemme, olen kirjannut nyt tänne ylös. Sitten vielä haluaisin tähän aiheeseen palata. Miksi tällainen eh, oikeus tiliin ja miksi oikeus pankeille kieltäytyä siitä? No, minä voin tätä sitten käydä selittämään paremmin, koska tässä lausunnossani ei ollut siihen tilaa. Nyt hän on sellaisia tilanteita, joissa ihmiset eh, joskus eh, harjoittavat rahanpesua, korruptiossa ovat mukana – ja meidän täytyy ottaa sellainenkin tilanne huomioon. Ja jos tällainen tilanne tulee eteen, niin kyllä pankille täytyy antaa mahdollisuus käyttää tällaista kieltäytymisperustetta eikä tarjota tiliä. Mutta se täytyy vähän selvemmin muotoilla tekstiin, millä perusteella ylipäänsä on tilin avaamisesta mahdollista kieltäytyä. Olen Peter Mayerin kanssa aivan samaa mieltä, että ei millä tahansa perusteella, ja olen hyvin iloinen, jos, jos tällaisia sanamuotoja saan ehdotuksina. Sitten tämä puhelinpankkipalvelut on, tällaisia mahdollisuuksia on ja niitä on yhä enemmän ja enemmän. Olen tästäkin asiasta puhunut asioiden, as, ihmisten kanssa, jotka tällaisia tarjoavat, mutta miten, e, jos, jotta tämä toimisi, niin kyllähän sitä rahaa täytyy olla. Ja missä se raha on? No se on pankkitilillä, eli pankkitiliä tarvitaan. Tällainen puhelinpankkipalvelu edellyttää sitä, että rahaa jossakin kohdin on. Ja silloin on kysymys, kysymys juuri tästä perusmaksutilistä. Olen aivan puheenjohtajan kanssa samaa mieltä, herra Malcolm, teidän kanssanne, että eihän tämä riitä. Ei riitä se, että on mahdollisuus käyttää pankkia puhelimen kautta, koska rahaa on oltava ja jossakin sen on oltava. Minulla ei nyt ole aikataulua tässä mukana. En ollut ihan varma siitä, että miten puheenjohtajakokouksen päättämä aikataulu, onko se pitävä vai ei. Nyt minä huomaan, että täällä sihteeristö jotakin eh, on sanomassa. Olen hyvin jännittynyt kuulemaan, mitä se on. Um, well, I think that, um, as I understand it, I think you're still in negotiation. Niin, ilmeisesti vielä neuvotellaan Ekonin kanssa ja meidän täytyy äänestää ennen kuin he äänestävät. Siellä suunnitelma on äänestää 29. toukokuuta. Työtä on vielä tehtävä tätä äänestystä silmällä pitäen. Meillä on kuitenkin tarkistusten määräaika mietinnöstä 3. huhtikuuta kello 12 ja 8. toukokuuta mietimme sitten tarkistuksia Ja tietysti sitten Ekonin työssä tämä aikataulu täytyy nivoa yhteen. Ja pitää jättää myös aikaa neuvotteluille, jotta pääsette Harmsin kanssa sopimukseen. Tärkeää on kuitenkin tämä 3. huhtikuuta määräaika tarkistuksille. Ennen kuin lopetamme tämän aiheen käsittelyn, niin erityisesti halusin, jos hän nyt kuuntelee, todeta, että Blanca Palesta Martinez on tehnyt paljon työtä tämän aiheen tiimoilta ja myös muissa aiheissa. Tämä on IMKON sihteeristössä hänen viimeinen työpäivänsä, koska hän lähtee Jordanin yksikköön, eurooppalaisen lisäarvon yhte, yksikköön, ja tämä on hieno mahdollisuus. Me olemme pahoillamme siitä, että hän äh, poistuu meidän äh, valiokunnastamme, mutta totta kai olemme iloisia hänen puolestaan. Kiitos tehdystä työstä ja toivon, äh, toivotan sinulle kaikkea hyvää jatkossa. Good. Well, now we're going to have a special item. Hyvä. Nyt professori Green on siellä yleisön joukossa. Haluaisitteko tulla tänne korokkeelle? Because, uh... Well, actually, I think you're going to give a presentation, so I think... Te siis pidätte esitelmän, me siirrymme tuonne alemmaksi ja sitten kun kysymysosuus alkaa, niin palaamme korokkeelle. Just to say that you have a... Sanon vain, että teillä on kopio mielestäni hyvin tärkeästä aiheesta, kehitystä vauhdittavista teknologioista – ja tiimi, joka on työn takana, mielellään keskustelee valiokuntien kanssa, koska kaikki valiokunnat ovat kiinnostuneita tästä alueesta. Professori Gabriel Green on ollut keskeisessä roolissa tämän raportin tuottamisessa. Kyseessä on korkean tason asiantuntijaryhmä. Minä tiedän, että aina korkean tason asiantuntijaryhmän takana on sitten serpoja ta- työn taustalla. Tässä ei tietenkään ole kyse siitä, että millä tavalla aliarvioisimme korkean tason asiantuntijaryhmän työtä, mutta taustallakin on aina vaikuttajia. Professori Green on Sherpa Group-ryhmän johdossa ja hän varmasti tietää aiheesta kaiken, mitä tiedettävä on. Kyseessä on myös Ranskan atomienergiakomission työn seuranta. Katson tässä parhaillaan hänen CVtään, joka kai teilläkin on. Tämä on niin pitkä tämä ansioluettelo, että en ole vielä ehtinyt kaikkea aivan sisäistää. Mutta voimmekin pyytää puhujaa suoraan käyttämään puheenvuoron. Teillä on kopio esityksestä ja itse siirryn pois tästä korokkeelta, jotta näen myös kalvot. Uh, thank you, Mr. President. Uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia myös valiokunnalle tästä kutsusta tulla tänne tänään. En nyt puhu teknologiasta, vaan työpaikoista. Tulin tänään aamulla Brysselin ja Financial Timesissa oli otsikko 10,3 miljoonaa eurooppalaista on työttömänä. Toivottavasti tämän raportin avulla pääsemme oikeaan suuntaan ja voimme puuttua tiettyihin ongelmiin, joita tällä hetkellä on. No niin, nopeasti. Neljä lyhyttä viestiä tästä raportista. Eli kehitystä vauhdittavat teknologiat, ja siis kohta sieltä mitä ne ovat, ovat keskeisiä eurooppalaisen kestävän talouskasvun kannalta. Neuvostossa pari viikkoa sitten komissiota kehotettiin vahvistamaan toimintaa tällä saralla. Toinen viesti. Eurooppa on erinomainen tieteessä, mutta se ei kuitenkaan onnistu tekemään tuotteista, tieteestä tuotteita. Ja jos meillä ei ole tuotteita globaaleilla markkinoilla, niin sitten myöskään ei ole työpaikkoja. Ja kolmanneksi meidän täytyy todellakin katsoa näitä komission tutkimus- ja innovaatiobudjettia. Tutkimuksen pääosasta muutettiin tutkimuksen ja innovaation pääosastoksi, eli siihen lisättiin yksi sana. Eli meidän täytyy keskittää ja tasapainottaa komission tutkimusbudjettia. Ja lopuksi Toivottavasti voitte kehottaa komissiota varmistamaan, että kehitetään synergiaa innovaatio- ja rakennerahastojen välillä, jotta voimme edistää eurooppalaista teknologiaa, kun käsittelemme Euroopan yhteiskuntaongelmia. Ja sitten tämän jälkeen voitte esittää minulle kysymyksiä. Ensinnäkin nämä kehitystä vahdittavat teknologiat, niistä puhuttiin vuonna 2009, niissä on tiettyjä piirteitä. Siellä on hyvin paljon tutkimusta ja kehitystä, nopeat syklit, korkeasti koulutettua, koulutettuja työntekijöitä. Ja komissio ehdotti seitsemää teknologian alaa ja niistä kuusi säilytettiin. Seitsemäs ei oikeastaan ollut avainala, joten sitä ei otettu mukaan. Näiden teknologioiden merkitys on se, että ne ovat kaikkien kehittyneiden tuotteiden pohjana – jos vaikka katsotaan sähköautoa, siellä tarvitaan esimerkiksi akkuun tiettyjä osia, sitten tarvitaan elektroniikkaosia esimerkiksi ohjaukseen ja ikkunoihin. Ja sitten siellä on viihdekeskus, sitten on bioteknologiaa, esimerkiksi renkaissa, nanoteknologiaa, jotka estävät autoa ruostumasta. Eurooppa on erinomainen näiden teknologioiden kehittämisessä, mutta oli kyse sitten sähköautosta tai matkapuhelimesta, kaikissa näissä tuotteissa on sama yhdistelmä erilaisia teknologioita. Siihen ei vaadita vain yhtä teknologiaa, vaikka elektroniikkaa tai fototroniikkaa, vaan useita. Jos otetaan vaikka iPhone, Applehan on yksi maailman arvokkaimmista yhtiöistä tällä hetkellä. Siinä on erityinen lasi, tänne fototroniikkaa, täällä takana elektroniikkaa sisällä. Eli pitää yhdistää näitä eri teknologioita. Ikävä kyllä ensimmäinen haaste, jonka havaitsimme, oli se, että jos tarvitaan näitä monia multiteknologioita, ikävä kyllä tällä hetkellä komissiossa nämä on jaettu eri pääosastoihin. Elektroniikka, fotoniikka ovat yhdessä pääosastossa, materiaalit ja valmistus ovat tutkimuksen pääosastossa. Sitten on bioasioita eri pääosastoissa. Ja tämä nyt on suuri haaste, eli miten voitaisiin koordinoidusti kehittää näitä teknologioita. Kehitystä vauhdittavia teknologioita tarvitaan, ja tässä on nyt yksi esimerkki, eli muoviputki niissä voidaan esimerkiksi kuljettaa vettä tai kaapeleita. Ja kaupungeissahan, kun katuja revitään auki, hyvin usein jokin putki menee poikki ja siitä koituu sitten ongelmia. Ja nyt laitetaan merkki tähän putkeen, signaali, jotta tämä putki voidaan sitten havaita. Ja tämä on nyt sitten vallankumous ja tämä avaa uusia markkinoita Euroopalle. Eli näitä tuotteita vain kehitetään, vaan niitä pitää myöskin ottaa käyttöön uusissa tuotteissa. No sitten jos katsotaan tätä arvoketjua esimerkiksi autoteollisuudessa tai valaistuksessa tai nanoelektroniikassa, alkupiste kaikissa näissä, kun siirrytään materiaalista tuotteisiin, jos meillä ei ole näitä teknologioita, niin silloin myöskin tämä arvoketju häviää ja se on osoitettu jo moneen kertaan. Eli kehitystä vauhdittavat teknologiat ovat strategisesti tärkeitä Euroopalle. No sitten, tässä on yksi esimerkki pienestä alppikaupungista, Grenoblesta. Siellä on yrityksiä. Ja kun katsotaan tätä laitosta, siellä on 5000 työpaikkaa mutta yli 100 pk-yritystä toimittaa esimerkiksi materiaalia, eli sillä on suoraa yhteyttä yli 100 pk-yritykseen. Ja sitten siinä on myöskin ekojärjestelmä tämän laitoksen ympäristössä, mutta jos katsotte koko tätä arvoketjua, niin sitten sen piiriin kuuluu yli 300 pk-yritystä kaikkialla Euroopassa. Jos tuotanto häviää, niin silloin meiltä häviää kaikki innovaatiokapasiteetti myöskin ja näin ikävä kyllä nähdään tapahtuvan ympäri Eurooppaa. Tuotanto ei enää seuraa tutkimusta, vaan tutkimus seuraa tuotantoa. Ja tämä nyt on havaittu jo usean kertaan. Sitten toinen viesti, eli tieteen muuttaminen tuotteiksi ja työpaikoiksi. No tässä nyt tilastotietoja. Nämä tehtiin komission jäsenille varten nämä kuvat. Ja nämä kolmiot osoittavat, kuinka paljon patentteja meillä on näissä kolmessa alueella, Eurooppa, Aasia, Yhdysvallat. Ja jos katsotaan vaikka sähköakkuja, Euroopalla on 31 prosenttia patenteista, Yhdysvalloilla 30 ja Aasialla 35 prosenttia. Meillä on varmaan paljon enemmän näistä julkaisuista. Ja sitten tuossa pallossa on sitten tuotanto, eli toisaalta myöskin työpaikat. Euroopassa tuotantokapasiteetti on lähes 0 prosenttia sähköautojen akkujen osalta. Meillä on paljon tutkimusta ja tiedettä, mutta lähe, tuotanto ei lähes ollenkaan. Yhdysvalloissa tämän lukema on 1 prosentti, eli tällä hetkellä on hyvin paljon keskitytty Yhdysvalloissa sekä alue- että valtion tasolla – saada maahan ulkomaisia yrityksiä ja kehitystä vauhdittavia teknologioita. No, tässä on kaksi esimerkkiä. BASF Michiganissa. Siellä oli yli 50 miljoonan tuotantolaitos. Ja se on saanut lähes puolet tästä tukina. No nyt Yhdysvalloissa tällä hetkellä tämä on mahdollista ja se tulee energiaministeriön kautta. Ja sitten Saft on ranskalainen valmistaja, joka on siirtynyt Yhdysvaltoihin. Ja sekin on se nyt lähes puolet näistä varoista tukena. Jos me haluamme sähköauton, niin Siihen tarvitaan sitten uudenlainen moottori. Eli akku ja muut nämä tuotteet, niitä tuotetaan muualla maailmassa. No, bioetanolin osalta meillä on eiten julkaisuja ja patentteja, mutta tuotanto on vain 5 prosenttia Euroopassa. Yhdysvalloissa ja Brasiliassa on valtaosa. Meillä on näitä uusia yrityksiä. Nekin ovat siirtymässä Yhdysvaltoihin ja silloin paras teknologiamme siirtyy Yhdysvaltoihin. No, sama koskee monia muitakin alueita, esimerkiksi aurinkokennoala. Eli jos omilla markkinoilla ei pärjää, niin se on jo aika vahva viesti. Euroopan markkina-alue, ja me olemme siis erittäin hyviä patenttien ja julkaisujen osalta, mutta sitten tuotannon osalta omilla markkinoillamme meillä on vain 13 prosentin osuus, ja tämäkin lukema koko ajan pienenee. Tätä analysoitiin, tässä nyt on vain yhteenveto vuodesta 2001 vuoteen 2010. 2001 meillä oli kuusi yritystä, Meillä oli suuria markkinoita ja hallitusten yrityksiä ja komissio stimuloi tätä alaa. Ja sitten 2001 on enää yksi yritys, Q-Sales, näkyy tuolla. Ja ensi vuonna, jos pidän tämän esitelmän, niin mukana ei enää ole yhtään eurooppalaista yritystä tässä kymmenen parhaan joukossa. Markkinat on menetetty, kapasiteetti on menetetty, mutta meillä on kuitenkin erinomaista tutkimusta edelleen, eli on se nyt jonkinlainen lohtu. Yhdysvallat ovat hyvin aggressiivisia tällä saralla. Aurinkoenergia, tuet, kansainvälisen kauppalainsäädännön rikkomuksen. No, Yhdysvalloissa voi kanteita nostaa nimettömästi, Euroopassa ei, joten Euroopassa tähän ei mielellään lähdetä. Eli meillä on tällainen kuolemanlaakso. Me rahoitamme tutkimusta hienosti. Tutkimuksen innovaation pääosasto rahoittaa lähinnä tiedehankkeita, mutta ikävä kyllä olemme unohtaneet, miten siirrytään sitten tämän kuolemanlaakson yli työpaikkoihin ja markkinoille. Eli korkean tason asiantuntijaryhmässä haluttiin nyt kuroa umpeen tämä kuolemanlaakso. No sitten tutkimus- ja innovaatiotoiminta komissiossa. Meillähän on hienoa tutkimusta ja haluamme tietenkin ylläpitää sitä, mutta meillä pitäisi myöskin olla tarvittavat pilarit, jotta päästään tieteestä markkinoille. Ensinnäkin meidän pitää muuttaa tiede teknologiaksi. Ne ovat ikään kuin legopalikoita. Ja sitten nämä legopalikat pitää muuttaa prototuotteiksi ja meillä täytyy olla tuotantolinjoja, joita esimerkiksi Yhdysvalloissa on. Eli siellä on pieniä tuotantolaitoksia, joissa voidaan valmistaa prototyyppejä ja sitten testata sitä markkinoilla ja jatkaa sitä eteenpäin. Ja sitten pitäisi olla vielä globaalisesti kilpailukykyistä tuotantoa. Ja tällä saralla, kun tieteestä siirrytään tuotteisiin, sitä kutsutaan teknologisen valmiuden tasoksi. No en nyt kerro näistä yksityiskohdista. Tässä on tämä taulukko yhdestä yhdeksään, ja komissio kaikessa viisaudessaan rahoitti vain neljä ensimmäistä. No voitte kysyä miksi, mekin kysymme miksi, ja mitä enemmän esitämme kysymyksiä, sitä enemmän ymmärrämme, että jonkinlainen ideologinen este tässä on. Ja komissio on nyt suostunut, ja varmaan se näkyy sitten pian, että rahoitusta löytyy sitten kahdeksalle ensimmäiselle. Harmi, ettei näin tehty alusta pitäen. Ja sitten kun tehdään tuotteita, jos kaikki rahoitus on tällä saralla, niin silloin jotain rahoitusta täytyy siirtää myöskin teknologisen kehityksen tukemiseen. Asiantuntijaryhmä ei nyt voinut antaa mitään lukua, se ei olisi soveliasta. Mutta me autoimme kuitenkin komissiota tiettyjen periaatteiden suhteen. Eli pyydän nyt anteeksi, tämä on hyvin yksinkertaistettu, eli vihreä on perustutkimus, sininen on sovellettu tutkimus ja keltainen väri on sitten tutkimusta ja kehitystä. Ja suurimmat kilpailijat, Yhdysvallat, Korea, Japani, kaikki käyttävät perustutkimuksen alle 20 prosenttia. Ja EU:ssa noin 36 prosenttia. Nämä ovat OECDn ja komission tietoja. Ja sitten kun katsotaan komissiota, tutkimuksen pääosastoa, no se on noin 80-92 prosenttia. Eli komission tutkimus- ja innovaatiopääosasto tekee täysin päinvastaista kuin Yhdysvallat, Etelä-Korea, Taivan ja Japani ja niin edelleen. Ehkä olemme oikeassa, eikä meidän tarvitse muuttaa tätä. No nyt olemme keskellä kriisiä ja odottelimme henkeä pidätellen raporttia Yhdysvalloista koskien näitä teknologian aloja ja mitä tulevaisuudessa tulisi tehdä. Yhdysvalloissa on juuri tammikuussa julkistettu raportti. Siinä on suuria suuntaviivoja siitä, miten tutkimus ja kehitys et, rahoitus etenee. Tuossa on lukemaan 24 prosenttia. Ja tässä valiokunnassa katsotaan, että kriisissä pitäisi käyttää käyttää enemmän vai vähemmän perustutkimukseen. No tässä ovat nämä lukemat. Uusi tavoite perustutkimuksen rahoittamiseksi Yhdysvalloissa on 17, ennen se oli 24. Eli yhä enemmän resursseja varataan soveltavaan tutkimukseen. Ja myöskin Etelä-Koreassa ja ilmeisesti Singaporessa toimitaan samalla tavalla. Mutta me olemme hyvin erilaisia. Olemme keskittyneet siis perustutkimukseen ja perustieteisiin komissiossa ja teollisuudessa todellisuus on yhä kauempana komission suunnitelmasta. Nämä tiedot ovat komissiolta, eli punainen on teollisuuden prosenttiosuus 39 prosenttia aikaisemmin ja nyt alle 25 prosenttia. Jos me jatkamme näin, niin meillä on hieno komission tiedeohjelma, joka on parhaiten rahoitettu maailmassa, ei teollisuutta eikä todennäköisesti myöskään työpaikkoja. Eli se on nyt tilanne tällä hetkellä. Se on mustavalkoinen ja nämäkin tiedot ovat siis komissiolta. No sitten korkean asiantuntijaryhmä on tehnyt suosituksia ja varmaan osa niistä kiinnostaa valiokuntaanne. Me tarkastelimme sitä, millä tavalla voimme panna täytäntöön strategisia teknologioita Me olemme olleet yhteydessä yrittäjyyden pääosastoon ja kuten näette, tuolla on erinäisiä suosituksia, joihin voisitte tutustua ja osa varmasti kuuluu myöskin teidän toiminta-alaanne tulevina kuukausina, kun käydään keskustelua komission ehdotuksista. No sitten nämä suositukset verrattuna Yhdysvaltojen toimintatapaan. Obama ei enää puhu siitä, miten toimitaan muun maailman suhteen ja siitä, että pitää luoda uusia työpaikkoja ja palauttaa tuotantoa. Siellähän on työpaikkoja. Jos katsotaan vaikka Applea ja sen vahvuutta, sehän pohjautuu juuri näille kehitystä vauhdittaville teknologioille. Jos katsotaan nyt tätä raporttia, ensimmäinen suositus on se, että pitäisi ylittää tämä kuolemanlaakso – Eli tämä on ihan, no, näin ei varmaan lukenut tässä raportissa, mutta sitten teknologia ja infrastruktuurit, niihin pitäisi investoida. Ja pitäisi vauhdittaa myöskin tuotantoa, eli prototyypit, pilotti, tuotantolinjat. Ja sitten pitäisi keskittyä tuotantoon ja tutkimukseen. Mitä näitä pilottilinjoja ei pidä asettaa tutkimukseen tai yliopistoihin, vaan niiden pitää olla teollisuudessa. Ja yhteistyötä pitäisi tehdä tutkimuksen ja teollisuuden välillä. Sitten vielä täydentävää julkista rahoitusta. Ja meidän täytyy selvitä myöskin markkinoiden heikkouksista. Obamallahan oli tiimi, jossa oli hyvin paljon myöskin teollisuuden edustajia. No, tämä on nyt aika monimutkainen kuva. Tässä puhutaan johtajuudesta ja komission ehdotuksista. Meillä on näitä yksittäisiä siiloja, koska ne ovat eri pääosastoissa ja komission jäsen ei halua menettää mitään tiettyä teknologian alaa. Mutta meillä on myöskin yhteiskunnallisia haasteita. Ja täällä parlamentissa viime viikolla kuulin, että tämä on, ehdotus on hyvin epämääräinen komission ehdotus sen suhteen, mitä pitäisi tehdä yhteiskunnallisten haasteiden suhteen, on hyvin epämääräinen. Meillä on vain yksi ehdotus, jolle pyydämme teiltä tukea. Eli kun käsittelemme näitä yksittäisiä haasteita, meidän pitäisi käyttää eurooppalaisia rakennuspalikoita, jotta voimme löytää eurooppalaisia ratkaisuja näihin haasteisiin. Jos me muuten etenemme ja mietimme vastauksia näihin haasteisiin, joissa käytetään – teknologiaa muualta, niin meillä ei sitten ole mitään vivuvaikutusta. Eli jos olisi vain yksi suositus, niin pyytäisimme, että kehotatte komissiota toimimaan oikealla tavalla, jotta tämä ehdotus ei olisi ihan niin epämääräinen. Eli me uskomme, että raportissa on kerrottu, miten tämän kuolemanlakson ylipäästään. Meidän pitää keskittyä tiederahoitukseen, joka tällä hetkellä ei ole kestävää. Euroopan tutkimusneuvosto ja ehdotus, joka on sinänsä hieno, eli tuetaan 15 miljardilla perustutkimusta. No niin paljon varoja ei mene näihin teknologioihin, joka on kuitenkin koko teollisuutemme pohja. Ja tämäkin näkyy näissä suosituksissa. Eli tämä toimintatapa ei ole kestävä. Eli uskomme, että voimme rakentaa sillan kuolemansillan yli Tähän liittyy julkista rahoitusta, mutta enemmän yksityistä rahoitusta. Tässä pitää olla teollisuudelle yhtäläiset kilpailumahdollisuudet. Ja kehottaisimme, että viette tämän viesti myöskin komissioon ja yritätte katsoa, miten voimme luoda Eurooppaan työpaikkoja. Ja nyt haluaisin kiittää teitä. Kiitos. I think in view of the time, because... Kun otetaan kellonaika huomioon, tämä dynaaminen esitys, niin varmasti kuuntelemme kysymyksiä, joita ihmisillä on mielessään. Roittava, Ryle ja Schwab varmasti haluavat esittää kysymyksiä. Mainitsen erään seikan. Tiedän, että Ryle on hyvin innostunut erästä seikasta, jota ette maininnut erityisesti. Me olemme nimenomaan halunneet edistää julkisia hankintoja tähän aiheeseen liittyen. Amerikan menestyksessä hyvin merkittävässä osassa ovat olleet julkiset hankinnat. Mehän työstämme tällä hetkellä uusia välineitä tämän tavoitteen saavuttamiseksi. Varmasti palaamme tähän ja Ruulekin tarttuu todennäköisesti aiheeseen. Roittava Ruule, Schwab esittävät kysymyksiä ja sitten professori Green voi kommentoida. Eh, eh, ja děkuji za skvělou prezentaci a eh, Kiitos hienosta esityksestä. Tämä on uusi lähestymistapa. Tässä kuitenkin puuttuu eräs aspekti. Alihankkijat, tuotanto, sellaisissa maissa, joissa tuotantokustannukset ovat niin alhaiset. Ja oikeastaan tämä on yksi niistä syistä, minkä takia tuotanto poistuu Euroopasta. Ovatko nämä selittävät syyt ja mihin t- miten tähän pitäisi tarttua? Erityisesti kun ajatellaan aurinkopaneeleita, niin nimenomaan kiinalaiset tuotteet valtaavat alaa. Onko investointi tälle alalle sellaista, jonka kautta voitaisiin kuroa umpeen tätä kustannuskuilua Euroopan ja muun maailman välillä? Tämä sopii eh, hyvin Rova Roitovan eh, kysymykseen. Pari kolme asiaa halusin ottaa esille. Meillä on Saksassa sellaista eh, kokemusta, että aurinkosektorin tuotanto lähtee Kiinaan, mutta sitten taas koneenrakennus, jota tarvitaan aurinkopaneelien rakentamiseen – ja jo nimenomaan minun alueeni Baden-Württembergillä, niin, niin me olemme tässä maailman kärjessä, e, joten meillä on paljon konerakennusta tai rakennusvalmistusteollisuutta tällä e, e, alalla. Ja sitten kun työvoima on halpaa, niin täytyy katsoa, miten tämä diversifioitu. Tietenkin innovaatioon tarvitaan tässä rakennuspuolella enemmän voimaa kuin siihen itse tuotantoon. Sitten eh, palvelut, eh, että kuuluvatko palvelut eh, tähän yhteyteen, se on poliittinen kysymys. Viimeinen kysymys liittyy sitten siihen, että mielestäni valtion apujen suhteen meidän täytyy uudistusten kohdalla miettiä, että tässä että ei käy niin, että tässä kilpailu kansainvälisesti vääristyy ja että olemme vaatimattomampia tämän valtionavun suhteen kuin mitä olisi tarpeen ja sillä tavalla tehtäviä hankkeita enää saada. Komissio on hyvin tiukat säännöt ehdottanut tähän neuvottelu- menettelyyn silloin, kun, kun näitä julkisia hankintoja tehdään. Täytyy huolehtia myös innovaatiosta. thank you very Kiitos. Tämä oli loistava esitys minun mielestäni. Minä haluaisin tähän aurinkoenergian tuotantoon palata. Mikä on se kaikkein tärkein asia? Minä en äskeisen puhujan yhdy täydellisesti, e, koska mikä tässä nyt sitten on, on se eh, avainkysymys. Me olimme tässä johdossa ja nyt olemme hävinneet asemamme, eikä ole pelkästään Euroopan unionista kysymys. Te ehdotitte myöskin sitten, että, että tässä pitäisi paitsi perustutkimukseen myös soveltavaan tutkimukseen puuttua, miten, miltä se näyttää Saksan osalta. Sitten vielä täällä eh, eh, sanottiin, että liike-elämä ei käytä julkista rahoitusta. E, johtuuko se siitä, että, että tätä käytetään vain perustutkimukseen vai ovatko hankkeet liian byrokraattisia? Uh, uh, Kenties lisäkommentti vielä minulta. Kyse siitä, että millä tavalla pilottihankkeilla saadaan sitten tehoa myös tuotantoon. Tämä on keskeinen kysymys. Aivan niin kuin Ryle sanoi, meillä on kyllä tähän taitoa. Osa kysymyksestä, joka liittyy myös rahoitukseen, ja tehän ehdotitte, että meidän pitäisi investoida tutkimusbudjettiin enemmän tässä prosessissa. Tämä varmasti on suuri haaste komissiossa, koska koko malli täytyy miettiä uudemman kerran. Meillä on yrityspääosasto ja niin edelleen – ja toinen kysymys on se, olisiko jonkinlaisia mahdollisuuksia saada vipuvoimaa julkisen rahoituksen kautta niin, että sitten tulisi enemmän ja laajemmin yksityistä rahoitusta tähän tuotantoon myös mukaan. Ja oikeastaan tässä se keskiosa on yhteisrahoitus. Eli julkinen rahoitus vivuttaa yksityistä rahoitusta. Esimerkiksi vihreät pankit voisi olla jokin mahdollisuus? Onko investointipankilla rooli niin, että saataisiin riskipääomia houkutelluksi? On tarve tällaiselle yhdistävälle rahoitukselle niin, että investoidaan ajatusten kehittämiseen ja sitten siirrytään tuotantovaiheeseen. Siinä vaiheessa monesti ongelmana on se, että ajatuksia on, mutta rahaa ei saada – jos minkäänlaista tulosta ja tuloa ei saada monen vuoteen, niin, niin tässä on nimenomaan se kuolemanlaakson paikka. Thank you for your questions. Kiitoksia näistä kysymyksistä. Vastaan niihin samassa järjestyksessä. Roitova, nyt ei puhuta vähäkust- alhaisten kustannusten tuotannosta. Esimerkiksi elektroniikka-ala. Jos katsotaan elektroniikkaa, Sehän saattaa olla 5 miljardia. Se saattaa olla hyvin automatisoitua tuotantoa. Ja tällaista tuotantoa ei menettä. Valtaosa näistä työpaikoista olivat esimerkiksi liukuhihna työpaikkoja. Ja siksi sanoinkin, että tarvitaan tällaista teknologiaa, jota käytetään yhdessä muiden teknologioiden kanssa. Jos on vaikka eurooppalainen yritys, kuten Nokia, Nokian arvo on tuhoutunut iPhoneen takia. Ainoa yritys, joka voisi vastata innovaatioon, oli Samsung, koska siellä oli elektroniikkaa ja ohjelmistoa, jolla pystyttiin nopeasti valmistamaan kilpaileva tuote. eurooppalaiset olivat ulkoistaneet tuotantoa liikaa ja pitää olla integroituja tuotantokapasiteettia. Ja pitää olla mahdollista luoda tuotteita nokkelasti niin, että niihin liittyy lisäarvoa ja sitten voidaan kilpailla. Jos katsotaan esimerkiksi näitä kustannuksia, no palkkakustannukset ovat aika pieni osa näitä kokonaiskustannuksia. Eli uskon, että voimme kilpailla puhuitte näistä aurinkopaneeleista, se tuli esille jo monta kertaa. Ja siihen tarjotaan yhtäläiset kilpailumahdollisuudet. Näytin esimerkin Yhdysvalloista. Siellä käytetään yhtä virastoa, siis energiaministeriötä. Mehän olemme rahoittaneet tutkimusta ja sitten nämä yritykset siirtyvät tuotantoon Yhdysvalloissa – sen kun kysyntää on näille prototyypeille, niin sen jälkeen on sitten laajamittaista tuotantoa. Tällaisia siis investointeja siellä tehdään. Ja tämä keskiosa on tärkeä osa, joten uskon, että voimme kilpailla, jos meillä on yhtäläiset kilpailumahdollisuudet. Mikä tahansa eurooppalainen maa, joka haluaa tarjota näitä paketteja, joita Yhdysvallat on valmistellut ei pelkästään näillä aloilla, esimerkiksi akkujen ja aurinkopaneelin alalla, me emme tällä hetkellä pysty kilpailemaan eurooppalaisesta lainsäädännöstä johtuen. Sitten puhuttiin näistä koneista. No, Saksahan on markkinajohtaja työstökoneiden osalla, mutta Kiina on noussut. Siellä on nyt ohjelmia ja me olemme kuulleet siitä, että siellä on hyvin paljon kopioitu työstökoneita, esimerkiksi Extron tuotteita. Ja Kiinalla on nyt 40 prosenttia työstökoneiden maailmanmarkkinoista, ja he eivät varmaan siirry saman suuntaan kuin muilla aloilla. Ongelmamme ovat siinä, että me tarvitsemme integroidun lähestymistavan työstökonevalmistajien on luotava näistä työstökoneista uusia prototyyppejä. Jos meiltä häviää tällainen korkean tason tuotanto, niin meiltä häviää myöskin työpaikkoja. Esimerkiksi sitten litografia-alalla tehdään tiivistä yhteistyötä, koska muuten sieltä häviää kyky luoda uuden sukupolven tuotteita. Eli meidän on pidettävä työstökoneen valmistajat. Jos meiltä lähtee tämä tuotanto, niin sitten näitä koneita ei pystytä kehittämään ajoissa. Eli näitä testataan Kiinassa tai Yhdysvalloissa. Siellä ne testataan hyvin nopeasti ja sitten siirrytään varsinaiseen tuotetuotantoon. Sitten puhuitte siitä, että on varresta aloittaa kansainvälistä kilpailua. No mielestäni huoli on ihan päinvastainen, kun katsotaan, mitä kilpailijamme tekevät. Sitten Schwab puhui aurinkopaneeleista, miksi olemme menettäneet tuotantoa. No, aurinkopaneelialalla teknologia ei ole yhtä korkeatasoista kuin esimerkiksi mikroteknologiassa, mutta esityksessä en nyt yksityiskohtaisesti puhunut tästä, koska ei ollut aikaa, mutta siitä kuitenkin kävi ilmi, että rahat, joita on Kiinassa varattu tuotantoon, on paljon suurempi kuin se, mitä on ollut mahdollista antaa eurooppalaisin välinein. Tähän mennessä Euroopan investointipankki ei edes ole ottanut näitä kehitystä vaadittavia teknologioita tukikategoriaksi. Ja meillä on hyvin vähän rahoitusta tähän verrattuna muualle. Meidän täytyy nyt priorisoida näiden varojen käyttöä, ja tämä koskee myöskin tutkimuksen ja innovaation pääosastoa. Eli ei pyydä pyytää lisää varoja, vaan käyttää tehokkaammin näitä varoja. No, Van Hafer oli mukana tässä korkean tason asiantuntijaryhmässä, ja hiljattain – me loimme yhteisen asiakirjan, jonka oli Vanhofer oli allekirjoittanut. Elektroniikkalalla on esimerkiksi edetty ja me olemme Neli Cruzille toimittaneet asiakirjan. Mukana oli Infineon, Global Foundries ja muita, monia saksalaisia yrityksiä. Eli nyt alamme puhua yhdellä äänellä, mutta tämä ääni pitää vielä kuulla komissiossa. Sitten valiokunnan puheenjohtajakin sanoi siitä, että tämä keskiosa on se kaikkein tärkein osa. Eli prototyyppien valmistus pitää varmistaa Euroopassa, vaikkakin sen jälkeen sitten tuotanto suuressa mittakaavassa siirtyy muualle. Ja täytyy myöntää, että olimme yllättyneitä työstä, jota yrittäjyyden ja aluekehityksen pääosastot olivat tehneet. Siellähän oli otettu erilaisia vaihtoehtoja liittyen esimerkiksi tiedeohjelmien yhteisrahoitukseen. Ja käsittääkseni tulevassa tiedonannossa tästä on sitten puhuttu yksityiskohtaisemmin. Eli siinä varmaan oli vastaukset suurimpaan osaan kysymyksiä. Kiitos. Uh, Kiitos herra Green, että tulitte todella vieraksi valiokuntaamme. Varmasti joudumme sulattelemaan tätä mietintöä. Siinä, siinä raportissanne on paljon hyvin tärkeää sisältöä. Me olemme käyneet keskustelua ja se osoittaa, että me olemme sitoutuneet innovaatioprosessiin. Me Pyrimme tekemään järkevää työtä julkisten hankintojen osalta, mutta ymmärrämme myös tämän tutkimus- ja innovaatiopuolen. Se on äärimmäisen tärkeää. On hyvä, että pidätte meihin yhteyttä ja näemme, että korkean tason asiantuntijaryhmä tekee työtään, joka sitten leviää hyvin laajalti. Se on tärkeää myös jatkossa. Varmasti jatkokeskusteluissa tämä kolmalaakso kysymys muistetaan. Valotekniikka Tekniikka on hyvin tärkeä ala. Se on omassa yliopistossani ollut ydinosaamisen aloja. Ja tässä varmasti voitaisiin tehdä yhteistyötä yliopistojen välillä, kun ajattelemme näitä kehitystä edistäviä teknologioita. Varmasti tätä kautta löytyy vastauksia tulevaisuuden huoliin. Tämä ovi on nyt avattu ja toivottavasti voitte tulla jatkossakin vieraaksemme ja valottaa hieman näitä kysymyksiä lisää. Hyvät naiset ja herrat, tämän aamupäivän kokous päättyy. Kiitos tulkeille. Tavalliseen tapaan tapaamme kello kolme iltapäivällä. Ja silloin on tärkeä hetki kuuleminen julkisista hankinnoista. Ja varmasti innovaatioista ja julkisista hankinnoista keskustellaan silloinkin. Kiitos.